vastalauseita. Eli toimimme näin. Lähdemme äänestämään ne, jotka kannattavat EPPn ehdotusta vastaan. Ja tämä ehdotus on hyväksytty. Ja äänestys tästä päätöslauselmaluonnoksesta on lykätty seuraavaan osaistuntoon. Esityslista on siis hyväksytty. Ja nyt minulla on tässä muutama tiedonanto. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi valtuuskunnan Pan-Afrikan parlamentista puheenjohtaja Merim Geni. Ja tämä valtuuskunta on täällä joukossamme tänään. druga wiceprzewodnicząca parlamentu panafrykańskiego oraz przewodnicząca delegacji do spraw stosunków z Meri Migeni on äh, pan parlamentin toinen varapuhemies. Meidän kaksi parlamenttiamme työskentelevät läheisesti keskenään ja on suuri ilo saada teidät luoksemme tänään tänne. Ja haluan käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni ja kiittää teitä siitä, että olette kutsuneet minut äh, osallistumaan panafrikkalaisen parlamentin istuntoon kolme viikon kuluttua. Ikävä kyllä en kykene itse olemaan paikalla, mutta tulen lähettämään viestin teidän istunnollenne ja olen vakuuttunut siitä, että meillä on vielä mahdollisuus moneen kertaan tavata. Vielä kerran tervetuloa meidän istuntoomme. Seuraava asia, neuvoston ja komission tiedonannot huippukokouksesta. Haluaisin toivottaa Jose Manuel Barroson tervetulleeksi ja Diego López Garridon neuvoston nimissä. Ja haluaisin antaa Diego López Garrigalle puheenvuoron. Hän saa käynnistää tämän päivän keskustelun. Herra ministeri, olkaa hyvä. señor presidente. Kiitos puhemies. Nämä kuukaudet vuoden 2010 alussa ovat olleet poikkeuksellisen, poikkeuksellisen hyvin poikkeuksellisia Euroopan unionissa, koska meillä on nyt ollut tämä talouskriisi ja siihen liittyvä dynamiikka. Ja samalla sitten on saatu voimaan Lissabonin sopimus, sopimus joka on käynnistänyt uusia toimielimiä, niiden toimintaa ja samalla järjestellyt uudelleen äh, Ähm, meidän järjestelmiämme, myös talousjärjestelmiämme hyvin voimakkaasti. Eli tällä hetkellä me joudumme vastaamaan erittäin merkittäviin haasteisiin, esimerkiksi liittyen Kreikan talousjärjestelmän ongelmiin. Mutta kyllä Eurooppa vastaa. Eurooppa vastaa näihin haasteisiin luomalla uusia talouspoliittisia välineitä, jotka ovat ulottuvuudeltaan hyvin monenlaisia. Eli meidän on nähtävä metsä puilta samalla kun luomme uusia vastauksia tämän uuden vuosituhantemme talousjärjestelmän mukanaan tuomiin haasteisiin. Me todella tarvitsemme eurooppalaisia vastauksia ja näin on vastattu tähän äärimmäisen vakavaan kriisiin ja näinhän talouksiin pumpattiin välittömästi hyvin suuria summia rahaa niiden auttamiseksi. Ja täällä Euroopan parlamentissa ollaan mukana, kun tätä rahoitusmarkkinoiden valvontaa uudistetaan hyvin voimakkaasti. Ja kun puhutaan talouspolitiikan koordinoimisesta – ja komissiohan on luvannut tehdä ehdotuksen äh, piakkoin. Talouspolitiikan koordinointi on olennaisen tärkeää koko euroalueelle ja tämä on tärkeää ja on tärkeää, että Euroopan unioni reagoi päättäväisesti saadakseen euroalueen, äh, euroalueen talouden vakautetuksi. Tässä tarvitaan äh, koko euroalueen yhteistä vakautta. Ja meillä on koko joukko toimia ja uusi ehdotus ää, kestävästä kasvusta sekä työpaikkojen luomisesta. Juuri laadukkaat työpaikat ovat yksi tärkeä kysymys tulevana, tulevassa huippukokouksessa. Tätä komissio on valmistellut maaliskuun kolmannen päivän asiakirjassaan – ja hallitusten ja valtioiden päämiehet tulevat juuri kevään huippukokouksessa erityisesti näitä strategisia tavoitteita tarkastelemaan näitä tavoitteita, jotka komissio asiakirjassaan nosti esiin. Esimerkiksi juuri työllisyys, investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen, ilmastonmuutos ja energia, mm, koulutus, oppiminen ylipäätään ja köyhyys nämä suuret aiheet. Tämän lisäksi neuvosto tulee käsittelemään hallintoa, hallintokysymystä, koska mielestämme Lissabonin strategiaan hallinnon suhteen liittyy puutteita. Johtajuuden puute. Me tarvitsemme todellista johtajuutta myös neuvostossa ja komission on seurattava hyvin tiukasti sitä, että jäsenvaltiot toteuttavat sitoumuksensa. Ja luonnollisesti tämä valvonta toteutetaan yhdessä kaikkien toimielinten yhteistyöllä, erityisesti myös Euroopan parlamentti mukaan ja huomioon ottaen. Nyt loppuviikosta huippukokouksessa ilmastonmuutos on myös hyvin tärkeä kysymys ilmastonmuutoksen torjuminen. Euroopan unionilla on maailmanlaajuinen johtava rooli ilmastonmuutoksen torjumisessa ja haluamme pitää tämän johtajuuden omissa käsissämme. Me olemme täysin sitoutuneita tähän äh, Fast Start-kysymykseen ja uskomme, että neuvosto tulee vahvistamaan tämän sitoumuksensa, jotta kehitysmaita voidaan auttaa omassa taistelussaan ilmastonmuutosta vastaan. On tärkeää, että kehittyneet ja kehittyvät maat tekevät yhteistyötä ja että tuetaan niitä maita, jotka vielä eivät ole kehittyneet, jotta ne saisivat mahdollisimman hyvät lähtökohdat äärimmäisen tärkeään Kankunin kokoukseen. Kokoukseen, jossa Euroopan unionilla tulee olemaan todella johtava rooli. Kööpenhaminassa ei vielä päästy lopulliseen tulokseen, mutta Euroopan unioni oli merkittävä moottori Kööpenhaminassa ja meidän 27 jäsenvaltiotamme haluamme Meksikon Cancunin kokouksessa juridisesti sitovia sopimuksia. Ja tätä tullaan käsittelemään jo nyt huippukokouksessamme. Juuri näinä hetkinä ollaan luonnostelemassa kaikissa unionin toimielimissä vastausta äh, niin kutsuttuun Kreikan tapaukseen, eli tähän äh, merkittävään rahoituskriisiin Kreikassa ja äh, Kreikan julkisen velan rahoituskysymys on nyt merkittävä asia asialistallamme, sillä Euroopan unionihan on poliittisesti hallitusten ja valtionpäämiesten tasolla sitoutunut tukemaan euroalueen vakautta. Ja jos tarvitaan konkreettisia toimia, jotta tämä vakaus saadaan aikaan ja säilytetään, niin nämä konkreettiset toimet tullaan hyväksymään. Joka tapauksessa tämän viikonlopun kokouksessa tämä kysymys tulee olemaan hyvin merkittävä keskustelun aihe. Kiitos puheenjohtaja, puhemies. Kiitokset ministerin puheenvuorosta neuvoston nimissä. Ja nyt sitten komission puheenjohtaja Jose Manuel Barroso. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat, herra ministeri. On hyvä aika ja tilaisuus meille tavata tänään päivä ennen tärkeää kevät huippukokousta. Meillä on todella haastavia tehtäviä edessämme. Jotta me saisimme näille toimillemme tukea Euroopan parlamentilta, äh, se olisi meille hyvin tärkeää. Haluaisin kiittää parlamenttia sen päätöslauselmasta Eurooppa 2020, jonka parlamentti hyväksyi Strasbourgissa kaksi viikkoa sitten hyvin laajalla enemmistöllä. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittää myös Espanjaa puheenjohtajamaana sen tuesta Eurooppa 2020 strategialle. Tämä tuki tuotiin hyvin selkeästi esiin eh, monissa eri neuvoston kokoonpanoissa. No, nyt palaan tähän äh, neuvoston äh, kokoukseen. Kaikkien neuvostojen kokousten täytyy tehdä tiettyjä asioita. Niiden täytyy osoittaa, että ne vastaavat tilanteeseen ja niiden täytyy myös työskennellä pitkän aikavälin puitteiston ja äh, tavoitteiden puolesta. Kriisi on herättänyt paljon huolenaihetta eri yhteisöissä, työntekijöiden joukossa, yritysten joukossa koko Euroopassa. Ja me tiedämme, että kansallinen talous on ollut hyvin tiukalla ja sen vuoksi Euroopan unionin täytyy hoitaa näitä asioita, kuten esimerkiksi taloudellinen vakaus. Mutta minä palaan tähän vielä myöhemmin. Euroopan ei tule kuitenkaan tehdä sitä virhettä, että ei tehtäisi työtä nyt, vaan pyrittäisiin vain pitkän aikavälin muutoksiin. Ja sen vuoksi neuvosto tulee nyt tekemään tässä erilaisia ehdotuksia meidän taloudelliseen tulevaisuuteemme ja myös ottaa huomioon ilmastonmuutoksen. 2020 strategiassa nämä asiat otetaan esiin. Teidän sitoumuksenne ja tukenne tulee olemaan välttämätöntä, jotta saamme lävitse kunnianhimomme ja tavoitteemme liittyen älykkääseen kestävään kasvuun. Ja myös neuvosto toivoo teidän tukeanne. Me toivomme, tai me haluamme, että tehtävät tasapainotetaan. Meidän täytyy osoittaa, että meillä on visioita ja meillä on kykyä toimia. Meidän täytyy myös osoittaa ihmisille, että meidän toimemme ovat todellakin lisäarvo. Ja sen vuoksi toivon, että neuvosto sopii tämän loppuviikon kokouksessaan selkeistä tavoitteista. Ne tavoitteet, joita komissio on esittänyt, on hyvin tarkkaan valittuja. Halutaan parantaa työllisyyttä, halutaan investoida tutkimukseen, energiatavoitteeseen, koulutukseen ja taistella köyhyyttä vastaan. Nämä ovat sellaisia tavoitteita, joihin ihmiset voivat samaistua. Euroopan unioni voi osoittaa, että se pyrkii uudistuksiin alueilla, jotka ovat kaikille tärkeitä. Tässä on kysymys myös hyvästä tahdosta haluta hoitaa näitä kovia ongelmia. Näissä tavoitteissa pitäisi myös vaatia lisäponnisteluita ja meidän täytyy saada jäsenvaltiot uskomaan, että muutosta tarvitaan. Ja minä yritän saada neuvoston uskomaan tämän kiireellisyyden, että muutoksia ja uudistuksia on saatava taloudelliseen tilanteeseen niin, että saadaan Eurooppaan pysyvä ja kestävä talous. Se, mikä on tärkeää, on se, millä tavalla jäsenvaltiot toimeenpanevat pyrkimyksiään parantaa kasvua. Me tiedämme, että kasvu on tulossa. Me tarvitsemme kansallisia toimenpiteitä kansallisiin ongelmiin. Ja meidän täytyy myös täysin luonnollisesti kunnioittaa lähipäätösperiaatetta, mutta sen lisäksi meillä täytyy olla yhteiset eurooppalaiset puitteet. Jos meillä on jokin läksy opittavana tästä talouskriisistä, niin se tarkoittaa sitä, että me emme voi ohittaa myöskään maailman tapahtumia Euroopan tasolla. Yhteinen puitteisto, jota pitäisi tukea ja meillä pitäisi olla eurooppalaiset arvot. Me olemme puhuneet tässä 2020 strategiassamme Euroopan lippulaivasta. Siihen kuuluu esimerkiksi digitaalinen agenda, teollisuuspolitiikka ja luonnollisesti meillä haluamme, tai me pyrimme myös auttamaan kansallisella tasolla tavoitteiden saavuttamiseen. Lissabonin sopimuksen pohjalta me voimme tehdä enemmän taloudellista koordinointia ja vahvistaa eurooppalaista kasvua. Ja me kykenemme myös äh, tukemaan kansallisia valtioita niiden toimissansa ja samanaikaisesti me kykenemme Euroopan tasolla seuraamaan, mitä tapahtuu. Ja tämä tulee olemaan varsinainen testi neuvostolle. Minä olen hyvin rohkaistunut jo epävirallisen huippukokouksen tuloksista ja toivon, että Euroopan johtajat ovat lähellä ja sanovat kyllä, kun, he, kun on kysymys siitä, haluavatko he vastata näihin haasteisiin yhdessä. Mitä tulee ilmastonmuutokseen? No, ilmastonmuutos on asia, jota ei voida jättää sivuun, vaan sitä, se on pidettävä esityslistalla koko ajan. Meillä Euroopassa me olemme ainoat, joilla on selkeät päästöleikkaukset määriteltynä. Me olemme auttaneet kehitysmaita ilmastokysymyksissä, joten nyt meidän pitäisi siirtyä eteenpäin Kööpenhaminasta ja ottaa jälleen ohjat käsiimme. Me olemme tehneet meidän kantamme selväksi ja sen vuoksi komissio on antanut tiedonannon, jossa se määrittelee ne askeleet, joita tarvitaan neuvotteluissa. Samanaikaisesti komission jäsen Hedegaard on käynnistänyt erilaiset konsultaatiokierrokset. Meidän täytyy pystyä parempaan Kankunissa. Meidän täytyy viedä eteenpäin Kööpenhaminan sopimuksen sisältöä. Ilmastonmuutos on pidettävä agendalla. Meidän täytyy rakentaa luottamusta erityisesti kehitysmaiden suuntaan ja sen vuoksi myös nopea rahoitus, mahdollisuus nopeaan rahoitukseen on tärkeää. Sitten meillä on tämä 2020-2020 paketti, joka osoittaa, että taloudellinen uuden aikaistaminen on otettu mukaan 2020 strategiaan. Tämä osoittaa, että eurooppalaiset luottavat ja odottavat Euroopan ryhtyvän toimiin ja johtavan toimia. Minä olen vakuuttunut siitä, että jos me toimimme rohkeasti niin me osoitamme eurooppalaisille, että me kykenemme vaikuttamaan asioihin ja kykenemme rakentamaan hyvän tulevaisuuden kansalaisillemme. Tässä hengessä minä tulen esittelemään neuvostolle näitä tärkeitä asioita, ja samoin kuin myös G20-kokoukselle Kanadassa kesäkuussa. Me emme saa unohtaa, että jotkut näistä asioista ovat paikallisia, mutta niitä täytyy myös käsitellä globaalilla tasolla. Taloudellinen vakaus, ja taloudellinen tilanne Kreikassa eivät ole virallisella esityslistalla nyt tässä huippukokouksessa, mutta totta puhuen en eh, ymmärrä, miten valtioiden päämiehet, eh, varsinkaan ne, jotka kuuluvat euroalueeseen, eivät keskustelisi tästä kysymyksestä. Ja he tietävät, mikä on meidän kantamme. Kreikka on korjaamassa ää, eh, alijäämäänsä he pyrkivät vähentämään alijäämää, se on välttämätöntä, ja Kreikka on ryhtynyt toimenpiteisiin tämän toteuttamiseksi. Kreikka on ryhtynyt toimenpiteisiin, jotta se kykenisi vähentämään alijäämäänsä neljällä prosentilla BKTstä tämän vuoden aikana. Ja siellä on ryhdytty erilaisiin toimenpiteisiin komission ja neuvoston suosituksesta. Luonnollisesti Äh, Kreikassa täytyy jatkaa uudistuksia. Se on ainoa keino äh, kyetä vähentämään velkarahoituksella tehtyjä uudistuksia. 11. helmikuuta äh, muodollisessa kokouksessa sanottiin, että euroalueen jäsenvaltiot tulevat ryhtymään yhteisiin ja koordinoituihin toimenpiteisiin, mikäli tarvittu, jotta ne voivat varmistaa vakauden euroalueella kokonaisuudessaan. Komissio uskoo, että nyt olisi hyvä aika kehittää euroalueelle väline koordinoittua toimia varten, jonka kautta voitaisiin sitten tukea Kreikkaa, mikäli sitä tarvitaan tätä tukea. Tällaisen mekanismin luominen ei kuitenkaan tarkoita automaattista käyttöönottoa. Tällainen mekanismi liittyy myös vastuuseen ja solidaarisuuteen. Solidaarisuus on molemminpuolinen asia. Kreikka tekee taloudellisia ponnisteluita tällä hetkellä ja tukemalla näitä Kreikan ponnisteluita me emme auta ainoastaan Kreikkaa, vaan myös koko euroalueen vakautta. Koordinoitujen toimien puitteet ovat tällainen turvaverkko, jota käytetään vain silloin, kun kaikki muut keinot välttää kriisi on käytetty. Ensin tulee luonnollisesti kansallisella tasolla toimia. Ja meidän täytyy kyetä vahvistamaan euroalueen yhtenäisyyttä. Koko alue tarvitsee vakautta. Euroalue on vakauden lähde ja se on luonnollisestikin tärkeää, että me parannamme tätä vakautta myös jatkossa. Mutta nämä toimenpiteet, mitä ikinä tehdään, niiden tulee kuulua yhteiseen eurooppalaiseen puitteistoon. Minä olen hyvin vakuuttunut siitä, että tämä erityinen haaste tulee olemaan meille myös testi eurooppalaisille johtajille testi, samoin se tulee olemaan testi äh, rahaliitolle. Se osoittaa äh, myös äh, taloudellista, sen, että taloudellinen vakaus on euron keskipiste. Ja euro on yksi suurimpia menestyksiä EUn historiassa. Me toivomme, että nämä ongelmat ratkaistaan, ratkaistaan solidaarisuuden ja solidaarisuuden hengessä. Kiitokset Euroopan komission puheenjohtajalle tästä puheenvuorosta. Nyt sitten poliittisten ryhmien puhujat. Aloitamme EPP-ryhmästä. Puheenjohtaja Josef Do. Kollega. Hyvä puhemies, puheenjohtaja. Se, mitä me odotamme EPP-puolueena Eurooppa-neuvostolta on, että pitää tehdä selväksi eurooppalainen solidaarisuus, mutta kuitenkin kunkin on kannettava oman vastuunsa. Se, mitä EPP odottaa valtion päämieheltä, on, että pitää saada aikaiseksi tiekartta, jonka, jota seuraten voidaan päästä kriisistä. Kuinka pitkälle ollaan valmis tekemään yhteistyötä? Ajatellaanko että työllisyyden ja kasvun lisääminen lähtee liikkeelle yhteistä toimista vai ajatellaanko, että pitää tehdä innovaatiota, koulutusta, PK-yritysten tukemista ja köyhyyden torjuntaa kukin erikseen ja senhän tiedämme mihin tämä johtaa. Minä haluaisin muistuttaa, että jäsenvaltiot 2000, vuonna 2000 kaikki yhtyvät Lissabonin strategian tavoitteisiin, mutta kun ei saatu kunnon voimavaroja sen täytäntöönpanoon, eikä ole ryhdytty kunnolla toimiin, niin monta vuotta on mennyt ohi, eikä ole saatu kunnon tuloksia. Me odotamme Euroopan neuvostolta ei vain kauniita sanoja, vaan myös se, että otettaisiin huomioon yhteiset ajatukset lähtien liikkeelle 2020 strategiasta ja parlamentti aikoo kesäkuussa ottaa siihen kantaa. Palaisin vielä yhteisvastuuseen, josta on puhuttu paljon viime vuosien, viime viikkojen aikana. Se on todellakin kaiken Euroopan rakentamisen A ja O. Meillä on yhteiset markkinat, yhteinen puolustus ja euro. Tämä yhteisvastuu on pantu täytäntöön rahoituskriisin alusta alkaen ja sen takia on tuettava Kreikan ystäviä, niin kuin kaikkia muitakin maita, jotka olisivat samanlaisessa tilanteessa. Nyt meidän on välttämättä löydettävä ratkaisu tähän kriisiin. Kyseessä on yhteisöratkaisu, yhteisöllinen ratkaisu, joka pitää etsiä kunnioittain eurooppalaisia sääntöjä huomioiden yhteisön rahoitusavustussääntöjä ja voidaan myös tietyissä tapauksissa ottaa mukaan IMF, mutta joka aina pitää huomioida yhteiset säännöt. Kaikkien etujen mukaista on taata eurooppalainen vakaus ja rahoitusjärjestelmä. Ja sitten jos ajatellaan, että yhden puolen kolikkoa on yhteisvastuun, toisella puolella on sitten vastuu, eli vastuu, joka kuuluu kullekin jäsenvaltiolle siitä, että julkiset tilit on hyvin hoidettu niin silloin, kun mailla on hetkellisiä ongelmia, pitää huomioida se, että pitää osallistua muiden avustaminen ja on ryhdyttävä tarvittaviin toimiin, olipa tämä kuinka vaikea tahansa. Eli toisin sanoen on oltava solidaisia Kreikan suuntaan, on varmistettava, että Kreikka pääsee yli tästä vaikeasta tilanteesta, mutta toisaalta Kreikan on myös ryhdyttävä niihin sisäisiin uudistuksiin, joita lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä tarvitaan. Ja ne ovat tarpeen, jotta voidaan ansaita tämä muiden solidaarisuus. Tästä on ollut puhetta ja nyt nämä vielä pitää panna täytäntöön. Hyvä puhemies, kriisitilanteessa on muututtava. Ensimmäinen muutos koskee komissiota. Minä pyydän, että komissio nyt selvästi toteuttaisi perustamissopimuksen valvojan rooliaan, on noudattaa vakaussopimuksen kriteerejä, komission varmistettava tämä parlamentti antaa tässä vaikeassa tehtävässä tukensa komissiolle. Ja toinen asia liittyy julkisten eh, menojemme hallintaan. Kaikki ajattelivat, että kriisitilanteessa voi tehdä omanlaista eh, talouspolitiikkaa, veropolitiikkaa, sosiaalipolitiikkaa ottamatta muut huomioon, mutta kriisiaikoina, jotka ovat enemmän kuluttaneet, pyytävät solidaisuutta, solidaisuutta niiltä, jotka ovat olleet järkevämpiä. Voidaanko näin tehdä? No ei. On tärkeää, että budjetti ja vero sosiaalipolitiikkaa koordinoidaan paremmin. Kyllä tarvitaan enemmän yhteisen tason koordinointia ja sitten voidaan panna täytäntöön solidaarisuutta aivan luonnollisesti. Eli hyvä neuvoston puheenjohtaja, pyytäisin, että ryhtyisitte tällaisiin aloitteisiin. Minulla on tietyn verran kokemuksia. Tiedän, että aina kriisiaikana edistytään ja nyt on todellakin kriisitilanne sekä kansalaisten että ylipäänsä yhteiskunnan keskuudessa nyt tarvitaan rohkeutta. Kiitos. Kiitokset e, puheenjohtaja Dole. Ja nyt sitten sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä puheenjohtaja Martin Schulz. Kiitos puhemies. Huippukokouksen on, ja tämä on aivan ilmeistä, käsiteltävä Kreikan kriisiä. International Herald Tribune-lehti pääkirjoituksessaan tänään kirjoittaa aika kiinnostavasti. Kreikka on luvannut tehdä kotitehtävänsä ja saneerata taloutensa. Euroopan unionin rahaliiton jäsenvaltiot ovat vaatineet tätä kreikkalaisilta ehtona solidaarisuudelle. Kreikka, näin kirjoittaa International Herald Tribune, on nyt tehnyt oman osansa, mutta euroalueen jäsenvaltiot eivät Saksa etunenässä ole tehneet omaa osansa, sillä ne eivät nyt pidä kiinni lupauksestaan. Tässä ensimmäinen kohtani. Komission puheenjohtaja aivan oikein puhui turvaverkosta. Ei kyse ole siitä, että veronmaksajien rahat Saksasta, Ranskasta, Italiasta tai mistä hyvänsä nyt annettaisiin Kreikan kassaan. Ei tämä suinkaan ole tavoitteena, ei. Ei, vaan tilanne on nyt se, että Kreikka on saatava tilan, jossa se voi saada kansainvälistä lainaa samalla hinnalla kuin muutkin. Tavallisesti lainan korko on 2,5 prosenttia, mutta nyt solidaarisuuden puuttumisen vuoksi Kreikka maksaa tällä hetkellä 6 prosenttia korkoa lainoistaan. Eli näin Kreikan tiukan saneerauspolitiikan hedelmät putoavat kypsinä kansainvälisten spekulaatiota harjoittavien tahojen taskuihin. Tämä ei myöskään ole järkevää. Tämä ei ole järkevää, hyvät naiset ja herrat, koska jos tämä solidaarisuuden puute johtaa siihen, että euroalueen mm, vajeesta kärsivää maata vastaan voi spekuloida – ja jos käy niin, että kansainvälinen valuuttarahasto tarvitaan pelastajaksi eikä keskinäinen solidaarisuus riitä, niin sittenhän Kreikka on vasta esipuhe. Seuraavaksi vuorossa on Italia, Iso-Britannia, Espanja. Ja ne, jotka eivät halua tätä valtava, tämän valtavan äh, maastopalon leviävän kaikkialle, heidän on oltava solidaarisia Kreikan suhteen nyt. Siksi solidaarisuus Kreikkaa kohtaan, ja tämä täytyy sanoa erityisesti Saksan liittokanslerille, on eh, taloudellisen järjen esi- esitys ja riemuvoitto, eikä suinkaan mitään muuta. Siksi ei tässä nyt Barrosoa voi päästä pälkähästä ja vastuusta toteamalla, että kansainvälisen valuuttarahaston täytyy hoitaa homma. Ei, vaan komission on tehtävä ehdotukset siitä, miten euro alueen sisällä saadaan aikaan järkevä vakautuminen. Kyllä, minun mielestäni komissio on tehnyt hyviä ehdotuksia ja minun mielestäni neuvoston tulisi nyt hyväksyä nämä komission ehdotukset. Ja hyvin ehdotuksiin ei suinkaan liity se tai kuulu se, että kansainvälinen valuuttarahasto kutsuttaisiin apuun. Miksi? Koska me voimme ratkaista euroalueen sisäiset ongelmat aivan itse minä olen muuten äärimmäisen hämmentynyt ja hämmästynyt siitä, että Angela Merkel tuo kansainvälisen valuuttarahaston peliin. Niin, äh, Saksan keskuspankki, joka on sama asia Saksalle kuin Vatikaani katolilaisille, kirjoittaa kuukausittaisessa kirjessään, että siksi kansainvälisen valuuttarahaston tuki tällaisessa ongelmatilanteessa ei ole sen mandaatin mukainen. Näin toteaa Saksan keskuspankki, mutta liittokansleri vastoin kuin valtiovarainministeri toteaa, että tähän tarvitaan nyt kansainvälistä valuuttarahastoa. Ehei, eh se on väärä tie. Nyt nyt tarvitaan kansainvälisille markkinoille sellaista signaalia, että spekuloikaa niin paljon kuin lystäätte, mutta euroaluetta ette saa revittyä rikki. Ja vasta kun me tämän signaalin annamme, spekulaatiot loppuvat. Ja muuten mietitäänpä, mitä minkälaista spekulaatiota tämä on, niin kyse on tasan tarkkaan siitä, että luottoriskin vaihtosopimus CDS, Credit Default uh, Swap, tässä otetaan esiin. Ja jos me toimimme näin, niin me annamme talomme palaa. Ja nyt minä mieluummin haluaisin, että sytytettäisiin muut talot eikä meidän taloamme. Näinkö me toimimme? Ei hyvänen aika sentään, ei solidaarisuutta ole se, että toivotaan, että oma talo säilyy ja naapurin talo palaa. Ei, vaan Euroopan alueella, euroalueella on oltava solidaarinen. Ja nyt täytyy miettiä, mitä tässä halutaan. Halutaanko eurooppalaista solidaarisuutta? Vai halutaanko luopua siitä? <laughs> Ei. Wolfgang Münchau, joka ei <laughs> nyt tule mistään demarileiristä äh, Saksan Financial Timesissa. Hän nimittäin kirjoittaa seuraavaa. Nyt olemme joutuneet tilanteeseen, näin kirjoittaa siis Saksan Financial Times – jossa tarvitaan, tarvitaan tukea Euroopalle ja tätä tukea ei tule Saksan populisteilta. Dziękuję, panie przewodniczący. Kiitokset eh, puheenjohtaja Schulz. I w imieniu grupy... Nyt sitten eh, liberaaliryhmän nimissä puheenjohtaja Hiefer Hofstadt. Kiitos puhemies. Puhemies, olen sitä mieltä, että me kaikki tässä voimme vetää sellaisen johtopäätöksen, siis EPP, liberaalit, sosiaalidemokraatit ja varmasti kaikki muutkin ryhmät, paitsi euroskeptiset ryhmät, jotka ovat ehkä tyytyväisiä siihen, mitä Euroopalla juuri nyt tapahtuu. No, on todettava, että todettu, että nyt tarvitaan selvyyttä, selkeyttä Eurooppa-neuvostolta. Nyt viikkokausia on käyty tappeluita Euroopan toimielinten ulkopuolella ja puhutaan siitä, mitä tehdään Kreikan eteen, miten autetaan euroaluetta. Ei tällaista koskaan aikaisemmin ole nähty. Viikkokaupalla tällä lailla kinastellaan siitä, miten pitää toimia ja on saatu kuulla ihan kaikenlaista ja tämän lisäksi puhemies sanoisin, että vaikuttaa siltä, että nyt muutaman päivän aikana on ollut neuvoston jäseniä, jotka ovat olleet enemmän harmiksi Euroopan hankkeelle kuin kaikki euroskeptikot yhdessä neljässä vuodessa ovat saaneet harmia aikaiseksi. Eli nyt ainoa tapa saada aikaiseksi muutos ja pysäyttää tämä on, että neuvosto aloitteesta tehdään selkeä ehdotus. Ja on hyvä, että Barroso nyt kertoi, että hän aikoo esittää neuvostolle ratkaisua. Ja minä voin yhtyä siihen, mitä herra Doll sanoi, tarvitaan eurooppalainen sopimus, joka on yhteisötason sopimus, eikä se, tai ratkaisu, ei sellainen ratkaisu, mitä on monta kuukautta esitetty, että pitäisi ottaa rahat veronmaksajien taskusta, mutta eihän tästä ole kyse, vaan kyse on siitä, että tarvitaan eurooppalainen väline, jotta Kreikan joukkovelkakirjojen korkoprosentti laskisi ja paras tapa toimia tässä on, että ei toimita ainoastaan Kreikan tasolla, vaan Euroopan tasolla, sillä Euroopan tasolla on likviditeettiä ja uskottavuutta. Eli tässä on kaksi tärkeää asiaa. Maksukykyisyys ja uskottavuus. Eurooppa on maksukykyinen ja pystyy tämän tekemään. Ja tällä tavoin voidaan alentaa Kreikan korkotasoa ilman, että veronmaksajat joutuvat euroakaan Kreikkaan päin suuntaamaan. Ja tämä on tässä tärkeää, sillä juuri nyt oleellista on se, kuinka suuri eroa on Saksan korkoprosentin ja Kreikan korkoprosentin välillä. Saksassa on lähellä 3 prosenttia ja 6,5 prosenttia Kreikassa. Tässä on valtava ero. Ainoa tapa ratkaista tämä ongelma on se, että tehdään se, mitä pitää tehdä. Tarvitaan eurooppalainen väline. Ja sitten toinen syy siihen, miksi näin pitää tehdä, on, että kreikkalaiset joutuvat ponnistelemaan, heidän on ponnisteltava, heidän on pakko ponnistella ja näistä ponnisteluista on sitten hyötyä, sillä jos me emme saa aikaiseksi Euroopan kattavaa ratkaisua, emme saa alentua näitä korkoja, niin sitten kaikki kreikkalaisten ponnistelut menevät vain pääomamarkkinoille, jos emme saa aikaiseksi selvää päätöstä tämän neuvoston kokouksen aikana. Kreikkalaiset ponnistelevat ja säästävät ja kuka sitten voittaa? No, spekuloijat, pääomamarkkinat ja niin poispäin, jotka saavat paljon enemmän eh, korkoa. Ja siksi Euroopan on ryhdyttävä toimiin, sen on puututtava asioihin, jotta Kreikan saneeraustoimet olisivat hyödyllisiä. Ne ovat tarpeisia, mutta niistä pitää olla myös hyötyä. Ja tästä syystä me annamme tukemme ja koko parlamentin on annettava tukensa sille ehdotukselle, jonka komissio aikoo tehdä. Ja toivomme, että nyt neuvoston jäsenet ovat vain hiljaa ja hyväksyvät sen. Tätä pitää toivoa. Kiitos. Kiitokset puheenjohtaja Verhofstadt ja nyt sitten Rebekka Harms, vihreän ryhmän puheenjohtaja. Kiitos, puhe, kiitos puhemies. Haluaisin nyt muistuttaa siitä, mitä hyvin lyhyessä ajassa tapahtui, kun pankit Euroopassa ja maailmalla joutuivat ongelmiin Jopa yhdessä yössä tehtiin päätöksiä siitä, että nämä pankit on autettava pulasta. Ja nyt me olemme puhuneet Kreikasta jo pitkään ja me emme tähän päivään mennessä sitä paitsi ole saaneet vastuuseen pankkeja holtittomuudesta, jotka johtivat näihin kriiseihin. Ja nyt tämä Kreikan kriisi on oikeasti euron kriisi ja eurooppalainen kriisi. Tästä on puhuttu kuukausien ajan, viikkojen ajan. Eivätkä eurooppalaiset nyt pysty ryhdistäytymään ja päättämään, tekemään päätöstä siitä, mikä on tarpeen. Minun mielestäni tämä on häpeällistä ja täytyy sanoa, että saksalaisena jäsenenä Euroopan parlamentissa, herra Langen, kuunnelkaa nyt tekin, niin saksalaisena jäsenenä täällä minä kyllä todella häpeän silmät päästäni oman hallitukseni puheita. Ja jos minä tänään nyt luen, että Brysselissä järjestetään ylimääräinen huippukokous vain sillä ehdolla, että Kreikka päättää, mitä rouva Merkel haluaa, niin että hän voi tulla voittajana Brysselistä Berliinin e, ilman, että puhutaan oikeasti järkevistä ratkaisuista, niin tämä on minun mielestäni todella häpeällistä ja sitten meidän herra Langen täytyisi kyllä ja teidänkin valtuuskunnassanne miettiä, että näinkö tällä voi toimia. Solidaarisuutta vai ei solidaarisuutta, ollako vai eikö olla Euroopan unionissa. Se, että tämä solidaarisuus riippuu mielipide tiedusteluista ja että tässä sisäpoliittiset äh, paikalliset vaalit ja pelätty vaalitappio johtavat solidaarisuuden puutteeseen on todella häpeällistä. Ja nyt torstaina ja perjantaina hallitusten ja valtioiden päämiesten täytyy päättää, miten euroalue nyt huolehtii tästä Kreikan kriisistä. Olen seurannut keskustelua Saksassa ja kävin myös Kreikassa viime viikolla, mutta kun minä ajattelen Saksan ja Kreikan kansalaisia ja kaikkia EU-kansalaisia, niin minun täytyy vielä kerran sanoa, että solidaarisuus ja halvempien lainojen saaminen Kreikalle onnistuvat vain, jos kyse ei ole yksisuuntaisesta tiestä. Päiväni Kreikan vierailulla osoittivat, että kreikkalaisilla on nyt mahdollisuus saada parempi valtio ja Kreikan valtion on käytettävä tätä kriisiä uudistuakseen todella. Emmekä me tee kenellekään palvelusta, jos tässä vaiheessa ähm, olemme solidaarisia vaatimatta kuitenkaan Papanreulta vieläkin pidemmälle meneviä uudistuksia kuin mitä hän tähän mennessä on luvannut. Eli kreikkalaiset ovat äh, ovat ansainneet jotain paljon parempaa. Hyvät naiset ja herrat, puhutaan paljon populismista ja myös Saksassa olen joutunut kokemaan tämän hyvin vaarallisen populismin hyvin läheltä. Ja siksi perustelisin vaatimuksiani vielä toiseltakin kannalta. Meidän analyysimme mukaan euro voi voi selviytyä pitkällä aikavälillä vain siinä tapauksessa, että eurooppalaiset antavat tuen talouspolitiikan koordinoinnille, koska muuten tässä joudutaan vastaaviin ongelmiin kuin mitä meillä on tälläkin hetkellä. Eli tässä on hyvin paljon tehtävää. Ja sitten katkeraahan tästä tulee, herra Langel. Tässä on niin paljon selitettävää kansalaisille tämän integraation hyödyistä. Tämähän oli kovin hankalaa meille silloinkin, kun puhuimme perustuslaista ja olemme niin iloisia siitä, että Lissabonin sopimus nyt on saatu voimaan ja tässä ensimmäisessä taistelussa Lissabonin äh, äh, voimaan astuttua olisi todella ikävää, jos keltainen lehdistö voittaisi ja jos Merkel antaisi itseään painostaa ja teidän poliittisen ryhmän herra Langen tulee myös pyrkiä saamaan hänet nyt jälleen oikeille raiteille. Joten meidän täytyy puhua avoimuudesta, järje, järjen käytöstä. Meidän on tämä perusteltava näin myös kansalaisillemme. Bild Zeitung-lehti tai muu keltainen lehdistö ei tähän pysty. Muuten Merkel joutuu palaamaan lyötynä naisena Berliiniin ja sitten Bild Zeitung-lehti vaatii koko euron romuttamista. Toivottavasti tähän ei jouduta. Saksa on nyt erittäin ratkaisevassa tilanteessa ja toivon, että Sarkosilla on enemmän järkeä kuin Merkelillä. E, Kiitokset edustaja Harms ja nyt sitten Euroopan konservatiiviryhmän nimissä Mihail Kaminski. Kiitos puhemies. Täällä täysistunnossa nyt tänään me keskustelemme Kreikasta, vaikkakaan Kreikka ei ole virallisesti huippukokouksen esityslistalla. Minä haluaisin ilmaista kunnia, kunnioitukseni Kreikan hallitukselle se on hallitus, jonka omat äänestäjät ovat nousseet barrikadeille. Mutta Euroopan äh, solidaarisuuden tukemana tämä hallitus on ryhtynyt tiukkoihin toimenpiteisiin eikä ole antanut periksi populismille. Ja kaikki Euroopan johtajat eivät kykene vastustamaan populismia. Minusta Kreikka tarvitsee meidän solidaarisuuttamme sen vuoksi, että Eurooppa rakentuu solidaarisuudelle. Mutta luonnollisestikaan emme voi sallia sitä, että kukaan poliitikko missään maassa käyttää talouspolitiikkaa jonkinlaisena tällaisena kaupan kärrynä, kuten Kreikassa on käyty käytetty. Meidän täytyy antaa selkeät säännöt. Heidän täytyy tehdä eh, ja harjoittaa järkevää talouspolitiikkaa. Jos on talouspolitiikka ilman järkevää pohjaa, se ei voi menestyä. Ikävä kyllä minun täytyy sanoa, että juuri tänäkin kyseisenä päivänä me voimme nähdä, että ideologia ja politiikka on asetettu talouden yläpuolelle. Ja tämä on ikävää. Minä uskon, että Kreikka sai liittyä euroon liian aikaisin, mutta koska politiikka sai tärkeämmän aseman kuin talous, niin Kreikka sai luvan tulla mukaan. Mutta minä toivon, että komissio Barroson johdolla todellakin toimii eurooppalaisen solidaarisuuden vaalijana ja eurooppalaisen talouden maalaisjärjen puolesta puhujana. Herra puhemies, Tämän päivän taloudellisen kriisin vallitessa meidän ei tulisi käyttää lääkettä, joka pahentaa kriisiä. Lisää byrokratiaa, lisää säätelyitä. Se ei auta meitä parantamaan kilpailukykyämme Euroopassa. Meidän ei tule antaa byrokraattien vallata vapaita markkinoita. Meidän täytyy myös kunnioittaa eroa sosiaalipolitiikan ja talouspolitiikan välillä. Meidän tulee kunnioittaa myös eroa kulttuurisen ja historiallisten ja muiden erojen kesken jäsenvaltioissa. Kyllä solidaarisuudelle Kreikalle ja haluaisin vielä kerran osoittaa kunnioitukseni Kreikan hallitukselle. Kiitos. Kiitokset puheenjohtaja Kaminski. Ja nyt sitten eh, GUE-ryhmän nimissä eh, Biski. Kiitos puhemies. Harvoinpa olen samaa mieltä parlamentin puhemiehen ja komission puheenjohtajan kanssa, mutta jos molemmat vaativat solidaarisuutta Kreikka, Kreikan suhteen ja varoittavat uudelleen kansallistamisesta, niin olen samaa mieltä. Barroso sitä paitsi jokin aika sitten pohdiskeli Strasburgissa ääneen sitä, että pitäisikö nämä pahimmat rahoitusmarkkinaspekulaatiot kerta kaikkiaan kieltää. Kun ajatellaan Euroopan unionin yhteiskuntien jakautumista, ää, äh, hyvä- ja huono-osaisiin, niin tältä ei enää kukaan voi sulkea silmiään. Ja kaikkein kipeimmät ja kirjallisimmat kysymykset eivät ole hallitusten ja valtio, valtion päämiesten esityslistalla Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen jälkeen ensimmäisessä huippukokouksessa. Totta kai EU 2020 talousstrategia on esityslistalla, mutta niin kuin tiedätte, minun poliittinen ryhmäni strategiasta tällaisenaan komission muotoilemana ei todellakaan ole innostunut, sillä epäonnistunut talousideologia on tässä taustalla – Me nimittäin haluamme, että otetaan kansalaiset ja köyhät ja myös huono huomioon. Mutta tästä ollaan vielä hyvin kaukana ja jotkut Saksan hallituksen jäsenistä näinä päivinä nyt lähtevät keskustelemaan esimerkiksi työllisyydestä, köyhyyden torjumisesta, tutkimuksesta ja kehityksestä ja lähtevät todella näitä vesittämään EU 2020 strategiassa. Ja nyt on vielä köyhyyden vastainen teemavuosikin sitä paitsi. Minä todella toivon, että nämä pyrkimykset eivät onnistu. Kiitos. Kiitokset puheenjohtaja Viski. Ja nyt sitten Nikit Savela EFD-ryhmän nimissä. Kiitos puhemies. Hyvät edustajat, minun kotimaatani Kreikkaa voidaan verrata monessa mielessä Kaliforniaan. Siellä on hyvä ilmasto ja meidän tärkein voimavaramme on maa. Meidän metsämme ovat palaneet samoin kuin palovat Kalifornian metsät. Meillä pidettiin olympialaiset ihan niin kuin sielläkin ja loppujen lopuksi meillä on nyt samat ongelmatkin kuin Kalifornialla edessämme. Ja siksi haluaisin kysyä, puhemies, mitä tapahtuisi, jos Kalifornialla olisi luotto-ongelma? Auttaisiko Yhdysvaltain keskushallitus vai jäisikö se vain kädet ristissä odottamaan ja antaisi spekuloijien toimia? Niin kyseessä on talous siis? Mikä on tässä ongelma? Onko meillä keskushallitusta Euroopassa vai ei, niin kuin Yhdysvalloissa on? On selvää, että Kreikka vastaa kahta prosenttia Euroopan taloudesta ja on mahdollista, että onko tämä Kreikan isku eurolle todellakin niin kova. Meillä on nyt edessämme todella vaikea tilanne. Tämä on ikään kuin koe, johon euro asetetaan ja katsotaan, selviääkö se vai ei, mutta pitää kuitenkin katsoa, mihin eurooppalaiset johtajat pyrkivät. Halutaanko lähteä puolustamasta vai ei. 30 vuotta sitten työskentelin työministeriössä ja myös opiskelin täällä Brysselissä ja opettelin yhtenäismarkkina-asioita. Nyt meillä on yhtenäismarkkinat ja meillä on euro käytössämme, mutta mistä tuntuu, että meillä ei ole mitään muuta yhteistä. Siksi olen euroskeptikoiden puolella ja toivon, että huomenna voitaisiin todellakin osoittaa, että on saatu jotain yhteistä aikaiseksi vihdoin. Kiitokset. Seuraava puhuja Zoltan Balsko sitoutumattomista. Puhemies, kiitos. Jotkut aikaisemmista puhujista ovat puhuneet parhaasta ratkaisusta Kreikan ongelmaan. Itse asiassa kaikki ovat puhuneet siitä. Puheenjohtaja Barroso, me emme ole kuitenkaan nähneet tätä huippukokouksen esityslistalla. Eikö tämä nyt ole kuitenkin hieman tekopyhää, koska epävirallisesti se on esityslistalla? Ei ole totta, että ainoastaan Kreikka olisi ongelmissa, koska 2009 Unkari oli vararikon partaalla sen vuoksi, että sen hallitus oli tehnyt vakavia erheitä. Ja siellä hyväksyttiin budjetti, joka todella vaikutti rankasti koko maahan. Joten toki on opittava läksyt tästä talouskriisistä ja luottoromahduksesta. Viimeisen 20 vuoden aikana Berliinin muurin kaatumisen jälkeen me olemme nähneet että Wall Streetinkin kaatuvan. Meidän täytyy katsoa globaalia finanssitilannetta sen vuoksi, että tästä on tullut oikeastaan erillinen yksikkö talouteen. Kiitos. Kiitokset edustaja Baltso. Ja nyt sitten muut puhujat. Aloitamme Jose Manuel García Margallo arvoisa Kiitos, puhemies. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, oletteko tietoinen ja varmasti te enemmän kuin kukaan muu olette tietoinen siitä, kuinka minun poliittinen puolueeni on halunnut auttaa Espanjaa onnistumaan puheenjohtajakaudellaan. Mutta nyt teidän pitäisi kyllä lähteä uudelleen johtamaan tätä unionia ja yksi asia tässä nyt on tietenkin Kreikan auttaminen. Siitä kaikki ovat jo puhuneet. Kun puhutaan vaihtoehtoisista sijoituksista, tämä olisi yksi asia, jota teidän tulisi, joka teidän tulisi käsitellä ja johtaa näin Eurooppaa. Samoin rahoitusvalvonta on toinen asia, josta teidän tulisi huolehtia. Teidän ehdotuksenne on huomattavasti konservatiivisempi ja varovaisempi kuin La Rosierin raportti, jota minä tukisin. Espanja puheenjohtajakaudellaan, aikooko se tehdä ää, sopimuksen siitä, että saadaan lisättyä valvontaa ja lisää Eurooppaa? Aivan varmasti ää, saisitte parlamentin tuen, koska tätähän parlamentti esimerkiksi aina on vaatunut, vaatinut. Teidän tulisi johtaa unionia myös tiukentamalla talousarviovalvontaa jo esimerkiksi ennaltaehkäisyn kautta. Te varmasti tiedätte, että nämä 14 vakaussopimusta, joita ollaan nyt uudistamassa, ovat olleet puhtaasti byrokraattinen eh, toimi, koska tässä ei ole mitään kunnollista ajatusta takana. Kun ajatellaan eh, julkisia tilejä, niin ilman rahaa niitä on hyvin vaikea vakauttaa, eikö totta? Samoin eh, mitä tulee vakaus- ja kasvusopimukseen, niin siihen pitäisi saada nyt todellista sisältöä, sitä tulisi vahvistaa. Sitten hallinto, johon te viittasitte, niin kuin olette puhuneet, puhunut lehdissäkin. Pääministeri puhui siitä, että hän halusi parempaa hallintoa siinä vaiheessa, kun Lissabonin sopimus oli artikloineen jo voimassa. Mutta mitä tämä parempi lisää hallinto sitten on? jos kerrotte meille, mitä se sisältää, niin saatte varmasti eh, meidän tukemme, mutta ensin teidän täytyy kertoa meille, mitä haluatte, mihin pyritte, koska tällaiset eh, ilmaan jäävät hyvät ajatukset eivät voi saada, saada Euroopan parlamentilta tukea, vaan niiden eh, tarina jää aika lyhyeksi. Kiitokset. Seuraavaksi herra Hughes, kaksi minuuttia. Kiitos, rouva puhemies. Mielestämme neuvoston päätelmä luonnos, joka on kaikkien eteen tullut tänä, tällä viikolla, voivat olla tulla vaarallisia Euroopan unionille. Päätelmissä puhutaan siitä, että voitaisiin eh, aiossa lopettaa erityistukitoimet. No, viime viikolla voitiin nähdä Ecofinin päätelmistä se, että 2010 vuoden loppuun mennessä pitäisi nämä tukitoimet poistaa joulukuussa Neuvosto puhui siitä, että pitäisi palata vakauskriteereihin 2013 vuoden loppuun mennessä kaikissa jäsenvaltioissa. Meidän mielestämme tämä aikataulu on todella liian optimistinen, jos näin toimitaan, että pitää näin pystyä palaamaan 2013 vuoden loppuun mennessä kiireisiin kriteereihin, niin tämä lisäisi julkisia menoja, työllisyyttä ja mm, tämä vaikuttaisi veroihin ja alhaiseen kasvuun ja myös Euroopan unionin talouden potentia voisi vähentyä pitkäksi ajaksi, eli tämä toisi vain katastrofin mukanaan. Eli me nyt tarvitsemme hyvää tasapainoa vastuuntuntoisen veropolitiikan välillä ja toisaalta sen välillä, että tuettaisiin työmarkkinoita jatkossakin. Tarvitaan kestävää eh, kriisistä poistumisstrategiaa. Tanskan eh, tutkimuskeskus sanoi, että jos ne strategiat, joista 20 valtiota ovat päättäneet, jos niitä noudatetaan, niin tämä voi viedä siihen, että 4,5 miljoonaa kansalaista lisää menettää työpaikkaansa, mutta tämä voidaan kuitenkin välttää ja sen takia pyytäisimme, että pidettäisiin saataisiin kahden vuoden moratorio näiden tukitoimien poistamiselle. Me aiomme myös tehdä ehdotuksen liittyen vakaussopimuksesi. Hyvä, jos Barroso olisi ollut täällä paikalla vielä, sillä olisi hyvä, jos hän kuuntelisi ja veisi meiltä nämä ideamme ja huomenna suosittaisi niitä neuvostolle. Kiitos. Grazie. La parola all'onorevole. Kiitokset. Sitten edustaja Eek, puolitoista minuuttia. Kiitos. Neuvosto tapaa huomenna keskustellakseen Euroopan tulevaisuudesta, jolla on suuria haasteita. Meillä on raho- talouskriisi, työpaikkakriisi ja ilmastokriisi. Taloudellinen kasvu yhdessä sosiaalisen kasvun kanssa on tärkeää Euroopalle. Minua kuitenkin pelottaa se, että neuvoston ja komission suuntaviivat tulevat olemaan liian heikot eikä niillä saavuteta tavoitetta. Eurooppa 2020 tulee vain taas olemaan pelkkä luettelo, eli epäonnistuminen. Sen vuoksi tässä täytyisi mennä eteenpäin rohkein ehdotuksin. Ensinnäkin avoin ko- koordinointimenetelmä ei toimi ja sen lisäksi pitäisi olla sitovia tavoitteita, joita komissio valvoo Lissabonin sopimuksen artiklojen pohjalta. Toisekseen rahoituksen täytyisi liittyä siihen, miten hyvin jäsenvaltiot noudattavat 2020 strategian sitoumuksiaan. Me emme voi jatkaa sitä, että ihmiset huijaavat tilastoissa, joten avoimuutta. Komission tulisi julkaista vuosittainen raporttinsa parlamentissa puhuttuaan siitä neuvoston kanssa. Avoin prosessi mahdollistaisi myös kansalaisten osallistumisen. Eurooppalaisina poliitikkoina meidän tulisi aina asettaa kansalaiset politiikkamme keskipisteeseen, joten pitäkäämme kiinni todellisuudesta ja tehkäämme komissiosta tiikeri tiikeri, jolla on terävät hampaat. Grazie, la parola all'onorevole Zile per un minuto. Ja sitten Zile, yksi minuutti. Par solidaritāti mums jārunā ir ne tikai Grieķijas gadījumā, bet arī veidojot. Meidän täytyy puhua ei ainoastaan Kreikasta, vaan Euroopan politiikasta kokonaisuudessaan. Olen tässä nyt katsonut tätä 2020 strategiaa ja minusta komission ehdotus ei niinkään keskity taloudelliseen kohesioon. Meidän on tarkasteltava tätä myös taloudellisesta näkökulmasta. Taloudellinen kohesioelementti on välttämätön. Toisin sanoen tämä merkitsee sitä, että nykyhetken ja 2020 välissä meidän on osoitettava kohesiota, koska 2020 kuilu voi olla syvempi. Haluammeko, että näin käy? Onko tämä se todellinen ajatus solidaarisuudesta Euroopan unionissa? Minusta neuvoston täytyisi hoitaa tämä asia tiukalla kädellä. Kiitos. Grazie. La parola all'onorevole Haji George. Kiitokset ja sitten Haji Giorgio, yksi minuutti. Kiitoksia, rouva puhemies. Me olemme tässä nyt Kreikasta puhuneet hyvin paljon, mutta ehkä viittaisin myös muihin maihin. Schulz totesi, että korkotaso Euroopassa on kolmisen prosenttia, Kyproksella kuitenkin kuusi prosenttia. Ja pankit ovat tässä hyvin tiukkoja. Kukaan ei pysty tekemään asialle yhtään mitään. Ja kyllä minun mielestäni neuvosten täytyisi nyt katsoa tulevaisuuteen ja todella toimia, jotta eivät muut jäsenvaltiot joudu samaan tilanteeseen kuin Kreikka. Nostaisin esiin pari seikkaa. Rouva puhemies, me pumppasimme pankkeihin miljoonia, jotta ne saatiin pelastettua. Ja ehkäpä olisi hyvä, jos valtio, joka maksaa kun ajatellaan korkotasoa esimerkiksi eh, ensiasunnon ostoon tai vastaavaa, niin eh, ehkäpä täytyisi myös muuten tarkastella veroja tällä hetkellä, eh, mitä tulee valtioiden rajat ylittäviin siirtoihin. Ei, min, ei minuutissa ehdi sanoa yhtään mitä ei minuutissa kerkeä sanomaan mielipidettä. Tämähän on ihan naurettavaa. Grazie, è, è comprensibile. In un minuto si, non si può dire... Eh, niin, totta, olette oikeassa. Eipä minuutissa kovasti kerkiä sanomaan. Mutta nyt sitten Borgetsio, yksi minuutti. Niin. Me voimme koko ajan seurata sitä, kuinka vähän Euroopan unionia hallitaan ja hallinnoidaan. velkaongelmaa ei ole pystytty täällä ratkaisemaan kriisistä huolimatta. Tästä tulee nyt ihan mahdotonta, jos halutaan joku jäsenvaltio pelastaa. No voi olla, että se ei kuitenkaan onnistu Saksan perustuslaisen menettelyn takia. Ja nyt haluaisin tässä yhteydessä muistuttaa, että Euroopan unionin rahoitus toimissa pitäisi asettaa etusijalle se, miten voidaan edistää PK-yrityksiä, miten voidaan parantaa niiden mahdollisuuksia. Miljardi annettiin pankeille ja minä haluaisin nyt tietää, kuinka, minkälainen osuus näitä, näistä miljardeista menee PK-yrityksille näistä rakennerahastoista, sillä joissain maissa PK-yritykset kertovat, että ainoastaan 1-2 prosenttia rakennerahastosta tulee niiden käyttöön. Tämä on reaalitaloutta, josta Euroopan unionin pitäisi todellakin huolestua ottaa tämä asia esille kohta. Langen puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Minä haluaisin nyt ensin tässä kyllä kehua Kreikkaa koska kriisistä päästään vain siinä tapauksessa, että toteutetaan tiukkoja uudistuksia. Se on ainut tie. Kaikki muu olisi Euroopan sopimusten vastaista ja minä odotan niin komission puheenjohtajalta kuin parlamentiltakin, että se kunnioittaa sopimuksia eikä tee ehdotuksia, jotka olisivat sopimuksen vastaisia. Ja kollega Schulzille sanoisin, että kyllä sieltä volyymia löytyy, mutta ei asiatietoa, eivät nämä spekulantit Kreikkaa ongelmiin vienneet. Ei, vaan äh, nämä sisäiset säännöt, jotka johtavat siihen, että maat eivät äh, kunnioita vakaus- ja kasvusopimusta 2003-2004 kaikissa muissa jäsenvaltioissa, kaikille muille jäsenvaltioille annettiin Saksa ja Ranskan ää, äh, huonoa esimerkkiä ja jos ei nyt ole valmiutta jäsenvaltioiden kunnioittaa omia sääntöjään, niin euroalue todella joutuu ongelmiin. Ja täällä nyt sitten sanotaan, että niin, niin spekulantit tämän kaiken ovat aiheuttaneet, mutta ää, äh, hyvin pieni osa Kreikan velasta johtuu tästä alle promille äh, maailman sedäs johdannaisista on Kreikkaan sidottuja, joten äh, niin kauan kuin me emme kunnioita omia sääntöjämme, ja tässä viittaa nyt valtiovarainministereihin, ongelmia, ongelmia syntyy. Eikä tässä nyt tarvitse hyökätä jotakin hallituksen päämiestä vastaan, joka vaan haluaa kunnioittaa eurooppalaisia sääntöjä ja omaa perustuslakia. Kiitos. Grazie. Kiitokset. Ja sitten edustaja Svoboda, puolitoista minuuttia. Niin arvon kollegat, on ihan selvää, kuten kollega Langen täällä on sanottukin, että Kreikan täytyy tehdä itse omat kotitehtävänsä, mutta on sanottu myös hyvin selkeästi, ainakin minun mielestäni, että täytyy myös olla olemassa solidaarisuutta, joka auttaa Kreikkaa, niin että se kykenee tekemään kotitehtävänsä. Ja mitä tulee näihin prosenttiosuuksiin liittyen näihin spekulointeihin, jotka eivät ole syyllisiä Kreikan ongelmiin. No, mutta joka tapauksessa Kreikan täytyy nyt ottaa valtavia velkoja ja se on ratkaisevaa. Ja esimerkiksi Financial Times sanoi hyvin selkeästi, että Koolin ja Merkelin ero on se, että Kool olisi sanonut, että ratkaistaan tämä ongelma yhdessä Kreikan kanssa ja Merkel taas sitten sanoo, no niin, mitä, mitä, mitä sanotaan tuomioistuimessa, mitä sanotaan sopimuksessa. Tämä on se suuri ero siinä poliittisessa erossa, mitä Euroopassa tehdään. Siistäänkö kotona ja katsellaan vai, vai lähdetäänkö sanomaan, että, että tehdään jotakin. Mutta kukaan ei ole vaatinut, että rahoja tässä leviteltäisiin. Se on populistista puhetta. Ja jos katsoo sitten taas jotain toisia lehtiä, mitä niissä sanotaan, niin äh, joka päivä, siellä sanotaan, että joka päivä tulee uusi ehdotus. No eihän siinä ole kysymys siitä, että Saksa johtaisi Euroopan unionia. Se vastaus tai ei-vastaus, jota ei ole annettu, ei ole hyväksyttävää. Me tarvitsemme toimenpiteitä Kreikassa, se on ihan selvää, ja ne ovat kovia toimenpiteitä, se on myös selvää, mutta me tarvitsemme yhteistyötä Euroopan tasolla niin, että voimme välttää sen, että ylipäätään syntyy tällaisia ongelmia. Ja se voidaan äh, vain tapahtua mikäli meillä on samanaikaisesti eurooppalaista solidaarisuutta. Sitä minä odotan tältä huippukokoukselta, eurooppalaista solidaarisuutta niin, että voimme luoda parempaa tulevaisuutta kuin nyt. Grazie. Kiitokset. Ja sitten edustaja Hall, puolitoista minuuttia. Hyvä puhemies. Kevään huippukokouksen pitäisi olla energiahuippukokous. Jos Kööpenhaminan konferenssi olisi loppunut yleiseen sopimukseen, niin nyt puhuttaisiin jo niistä teknistä toimista, pitää ryhtyä, että voidaan päästä 30 prosentin vähennyksiin. Ja näin pitää yhä tehdä. Ensinnäkin siksi, että 2007 kevään huippukokouksen tavoitteet olisivat nyt paljon enemmän kuin 20 prosenttia vähennystä tämänhetkisessä tilanteessa. Viime viikolla hyvin varovaisen kansainvälisen energiajärjestön johtaja sanoi mepeille, että 2007 energia näkymät puhuvat 23 prosentista ja 30 prosenttia olisi siis hyvä tavoite. Ja toisaalta, jos halutaan todellakin päästä yli 95 prosentin tavoitteeseen 2050 mennessä, niin tarvitaan 2020 mennessä vähintään 30 prosentin lasku. Ja lopuksi ainoastaan se, että Euroopasta saadaan vähähiilinen, kestävä, tehokkaasti energiaa käyttävä talous, tämä ainoastaan mahdollistaa sen, että pystytään elpymään ja saamaan työpaikkoja. Siksi vihreät työpaikat ovat 2020 strategian keskiössä ja neuvoston pitäisi ymmärtää, että nyt on oikea hetki mennä 30 prosentin tavoitteeseen ja neuvoston pitäisi myös ymmärtää, että kaikkein halvin ja tehokas tapa päästä tähän on energiatehokkuus, erityisesti sitova energiatehokkuustavoite. EU-johtajan pitää antaa nyt 2010 yhtä selvä viesti kuin 2007 keväällä. Kiitos. Grazie, la parola. Kiitokset ja sitten puheenvuoro kollega Szymanskilla yksi minuutti. Pani panowie, zamiast toczyć dyskusję na temat... Kiitos Kiitos. agendan toimeenpanosta haluaisin puhua asiasta, johon me voimme vaikuttaa. Me voimme vaikuttaa sisämarkkinoihin, voimme suojella niitä protektionismilta, voimme tehdä eurooppalaista lainsäädännöstä helpompaa liikemiehille. Parempi lainsäädäntö on tämän parlamentin vastuulla. Jäsenvaltiot tulevat uudistumaan sitä kautta. Siksi meidän täytyy antaa jäsenvaltioille maksimaalinen vapaus veroasioissa, sosiaaliasioissa ja yrityslainsäädännössä. Me tarvitsemme vapautta, ei eurooppalaista sosiaalista mallia. Se on vastaus kriisiin. Grazie. La parola all'onorevole. Kiitokset. Sitten kollega Wortman Kool, kaksi minuuttia. Eh, Kiitos puhemies. Mitään hätäratkaisua Kreikkaa varten vielä meillä ei ole, mutta oikeastaan tämä ei ole ongelma, koska jopa Kreikan pääministeri täällä parlamentissa totesi, että Kreikka haluaa selvittää asiansa itse ja kasvu- ja vakaussopimuksen periaatteita kunnioittain. Hyvä näin. Mutta Ongelma on nyt se, että euron arvo laskee ja keskusteluissa pääkaupunkien välillä ei löydetä ratkaisua, mutta minun mielestäni tämä ratkaisu toivottavasti nyt löydetään huippukokouksessa. Euroopan komissio, jäsenvaltiot ja IMF, niiden täytyy toimia yhdessä, antaen ehkä hätää lainoja, ei muuta. Puhemies, toivon, että huomenna puhutaan muustakin kuin tästä kriisistä. Toivon, että katsotaan myös keskipitkän ja pitkän aikavälin ratkaisuja. Vakaus- ja kasvussopimuksen mahdollisuuksia on vahvistettava ja EU 2020 strategia voi olla menestys, ja näin totesivat muutkin, ainoastaan siinä tapauksessa, että tulee todellista eurooppalaista taloushallintoa, joka on vakaata. Ja tämä ei tarkoita yksinomaan sitä, että jäsenvaltiot toimivat, ei vaan myös komission on todella otettava kaikki keinot käyttöön, kaikki toimivalta, mitä sillä on Lissabonin sopimuksen mukaan, niin että komissio voi todella pakottaa näitä asioita läpi. Eh, Rouva Ekkin tähän totesi, että pelkästään vapaaehtoisuuteen perustuen paljon ei saada aikaan. Rouva puhemies, toivon, että huomenna eh, saadaan huippukokous joka todella auttaa pois tästä kriisistä niin, että meillä on vaikka 2020 strategia ja myös sitten ratkaisu aikaan Kööpenhaminan jälkeen. Kiitos. Grazie. La parola all'onorevole. Kiitokset. Ja sitten kollega Schuntis, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Minä olen kuullut eri lausuntoja ja lukenut lehdistöstä ja havainnut niistä, että tietty määrä jäsenvaltioita yhteistyössä kansainvälisen valuuttajärjestön kanssa voisi olla tapa pelastaa Kreikkaa, mutta tämä se kaikista huonon toimintatapa sekä Kreikalle että koko euroalueelle. Euroopan unionille tämä merkitsisi sitä, että rikottaisiin eurooppalaista legitimittä sillä missään sopimuksessa tai tekstissä ei puhuta siitä, että IMF tai samantapainen tai tämän tapainen elin voisi tällaisessa tilanteessa toimia. Eli tämä on nyt poliittinen ennakkotapaus ja taloudellinen ennakkotapaus ja tämä on myös vakaussopimukselle kova isku. Ja tämän lisäksi on sanottava, että ne toimet, joihin hallitus on ryhtynyt, on vähentänyt työllisyyttä ja myös sitonut Kreikan kädet sillä tavoin, ettei kriisistä päästä. Eli olkaa nyt varovaisia näiden toimien kanssa, sillä jos joku muu maa tähän suuntaan menee, niin siellä voi käydä samalla kuin Kreikassa. Beres, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvä neuvoston puheenjohtaja komission edustaja, onko normaali, että tarvitaan kaksi Euroopan neuvostoa, jotta voitaisiin ratkaista tämä kysymys solidaarisuudesta euroalueen maiden ja Kreikan välillä? Langen tällä tulkitsee perustamissopimusta kyllä, meillä on sen kirjain ja toisaalta sen henki, jos katsotaan 143 ja 122 artikloja, niin kukaan perustamissopimuksen laatioista ei ollut ajatellut, että euron käyttöönoton jälkeen eteen voisi tulla tämän tapainen ongelma, joka tällä hetkellä on edessämme. Tästä syystä pitää olla luovia, tämän takia pitää olla solidarisia ja ajatus Kreikasta IMFn autettavana meille vaikka haluamme olla nyt koherenttia kansallisella tasolla, tämä on täysin ristiriitaista. Meidän pitää odottaa Euroopan neuvostolta solidaarista viestiä Kreikan suuntaan ja toisaalta vastuunkantoa, jos ajatellaan taloudellista taloushallintaa tämä asia nyt esillä. Se on vakava asia, siihen pitää paneutua rauhassa, pitää vähentää paineita eikä lähteä liikkeelle siitä ajatuksesta, että on vahvistettava tätä vakaussopimusta. Sehän ei ole tähän asti toiminut, sillä se on ollut pikemminkin repressiivinen eikä kooperatiivinen. Meidän on, me olemme ajatelleet näitä kriteereitä, jotka liittyvät velkoihin, mutta tarvitaan myös hyvää lisäarvoa euroalueiden maiden välille. Tämän päätöksen Euroopan neuvosto voi tehdä. Näin pitää tehdä vastuuntuntoisesti. Kiitos. Grazie. La parola all'onorevole. Kiitokset. Piotrowski, yksi minuutti. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Szanowni państwo, w przededniu obrad... Puhemies, naiset ja herrat, päivä ennen huippukokousta uudesta taloudellisesta strategiasta unionille. Meidän täytyy ottaa oppia Lissabonin strategian fiaskosta. Jotta voimme kilpailla maailmanlaajuisilla markkinoilla, meidän täytyy olla innovatiivisia. Mutta monet äh, maat, äh, niitä syrjitään muun muassa Puolaa ennen kuin rahaa ylipäätään annetaan tuohon suuntaan. Aikaisemmin Espanja ja Portugal ja monet muut maat ovat saaneet paljon rahaa infrastruktuureihin ja kyberinfrastruktuuriin, rautateihin, maanteihin. Ja me haluaisimme omiin maihimme ihan samaa. Itä-alueen maat, itäiset raja-alueet, niiden pitäisi saada oma erityinen budjetti kohtaansa 2020 strategiaan. Minusta eh, unionin eh, köyhien eh, alueiden ei tule rahoittaa innovaatioita, jotka hyödyttävät vanhoja jäsenvaltioita. Kiitokset ja sitten Tussas yksi minuutti. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρώπη 2020 που συζητιέται... Kiitoksia puhemies. Täällä todella puhutaan siis EU 2020 strategiasta ja tämä keskustelu mielestäni osoittaa, että esimerkiksi äm, Kreikassa e, kaikki poliittiset e, e, voimat ja muut ovat tässä kyllä olleet mukana, mutta poliittinen elit britti on tehnyt nämä päätökset Euroopan unionissa. Tämä on suurpääoman strategia ja koko Euroopan unionia pidetään äh, tämän terrorin kourissa ja kansaa manipuloidaan. Nämä oikeistohallitukset ovat nyt näyttäneet, mitä haluavat, ja me olemme nähneet, että äh, talous- ja rahaliittoa halutaan pitää ikään kuin äh, suojana tältä talouskriisiltä. Puhutaan eurooppalaista solidaarisuudesta. Tämä Euroopan unioni on kuitenkin pääoman imperialistinen unioni, monopoli, joka hyväksi käyttää riistää kansaa. Ja Kreikan ongelmat ovat aivan muut. Tämä kaikki revitään kansan selkänahasta, mutta nyt tarvittaisiin todellista aitoa solidaarisuutta ja taistelua. Kreikan tapahtumat liittyvät myös kilpailuun imperialististen valtioiden ja Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen, Kiinan ja muiden tällaisten valtioiden välillä. Ja me siis, mitä tulee tähän suurpääoman strategiaan, niin työtä tekevät ihmiset tarvitsevat oman strategiansa. Ja meidän on todella taisteltava sellaisen politiikan puolesta, joka puolustaa kansalaisia ja heidän tarpeitaan. Grazie, la parola all'onorevole. Kiitokset. Sitten Högmark, puolitoista minuuttia. Um, Kaksi asiaa. Ensinnäkin julkisesta taloudesta ja toinen kilpailukyvystä. Viime vuonna tähän aikaan me puhuimme tässä parlamentissa siitä, miten hoitaa tätä kriisiä. Oli niitä, jotka sanoivat, että hoidetaan tätä kriisiä sillä, että tuhlataan enemmän, käytetään enemmän rahaa ja hyväksytään suuremmat alijäämät. Sitten oli niitä, jotka sanoivat, että ei vaan nyt täytyy pitää suitsissa julkinen talous niin, että voidaan jatkossa sitten paremmin pärjätä. Nyt me näemme tulokset. Jotkut jäsenvaltiot noudattivat suurempien alijäämien ja tuhlaamisen tietä ja me näemme nyt johtopäätökset. Kreikassa julkinen velka on noussut samoin kuin julkisen velan hoita, hoitomaksujen kasvu, koska korot ovat nousseet. Eli on käytetty rahaa vain hyvinvointiin. Minusta meidän täytyy ottaa tästä oppia. Meidän täytyy noudattaa niitä sääntöjä, joita meillä jo on. Meidän täytyy äh, kehittää ja luoda parempi vakaus- ja kasvusopimus niin, että voimme kohdata tulevaisuuden kriisit. Mutta me käymme oikeastaan samaa keskustelua nytkin, koska jotkut sanovat, että meidän tulisi siirtää eteenpäin näitä ähm, tavallaan pakotieratkaisuja. Se on väärin, koska silloin me äh, heikennämme elpymiskykyämme ja lisäämme jäsenvaltioiden kustannuksia. Toisekseen kilpailukyky kulkee käsi kädessä vakaan julkisen talouden kanssa ja sitä kautta me voimme tehdä näitä todellisia muutoksia, joista olemme vuosikymmeniä puhuneet ja tämä on nyt valtionpäämiesten tehtävä tänä viikonloppuna. Kiitos. Kiitokset. Sitten kollega Bulman, kaksi minuuttia. Hyvät naiset ja herrat, parhaat kollegat. Arvoissa parahin kollega Högmark, viime vuosina tuntuu siltä, että me olemme olleet joka eri parlamenteissa, te ja minä. Se parlamentti, jossa minä istuin, siellä jotkut sanoivat, että meidän täytyy luovituslaitosten suhteen katsoa asiaa ja meidän täytyy saada aikaan sääntelyä ja meidän täytyy kriittiset tuotteet ja kriittiset tahot, toimijat valvoa, ettei jouduta katastrofi. Ja toiset sitten sanoivat, että ei, ei, kun annetaan markkinoiden säännöllä itse itsensä, hyvinhän tässä käy. No tuloksen näimme, mitä tapahtui. Kansainvälinen fiasko Yhdysvaltojen ylivelkaantumisen vuoksi kohdistui myös Euroopan unionin jäsenvaltioihin. Ja nyt lukuisat ihmiset sanovat, että tämä johtaa johtuu siitä, että kasvupolitiikka on ollut väärää työllisyyteen kohdistuva ja niin edelleen. Mutta tämä on täysin väärin ja kollega Langen täällä toteaa, että Merkel vaan tukee eurooppalaista sopimusta ja on sen ymmärtänyt, eikä ole ymmärtänyt. Hän ei sitä paitsi näyttäisi olevan, olevan kykenevää ymmärtämään miten tärkeitä nämä eurooppalaiset kysymykset ovat, koska hän mietti ainoastaan Nordrhein-Westfalenin mahdollista vaalitappiota. Ja me olemme todenneet komissiolle, että EU 2020 on aika laihaa soppaa, liha puuttuu. Ja me tarvitsemme tähän lisää varoja ja tarvitaan myös vero muun muassa. Tarvitaan lisää kasvumahdollisuuksia Euroopan unionille niin, että pk-yrityksillä ja työntekijöillä on edes jonkinnäköinen mahdollisuus, mutta tällä hetkellä meitä lähinnä säälittävät äh, Merkelin kaltaiset hallitukset, äh, jotka, äh, joiden varassa te olette, kun yritätte puolustaa tätä Eurooppaa. Mutta komission täytyy todella nyt pyrkiä antamaan parhaat mahdolliset vastaukset näistä hallituksista huolimatta. Kiitos. Kiitokset. Weber, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, arvoisat kollegat. Kollega Schulz sanoi, että Kreikka eh, on jo toimittanut ja tehnyt omansa ja nyt on Euroopan vuoro. Pitäisikö Euroopan sanoa kiitos siitä, että huonosti noudatetaan sääntöjä? Minua ihmetyttääkin sen, mitä viime vuonna, kun Irlanti oli samassa tilanteessa, ei silloinkaan kukaan ajatellut sitä, että tehtäisiin tällainen eurooppalainen valuuttarahasto. Verhofstadt sanoi, että spekuloijat olisivat tässä olleet asialla. Hyvät näistä herättää luonnollisesti siltäkin suunnataan tullutta painostusta. Mutta asia on kuitenkin se, että Kreikalla oli aikoinaan suuria korkoetuja ja samoin oli myös Italialla, mutta Italia konsolidoi ne rahat ja Kreikka kulutti. Joten ei minusta se ole hyvä eurooppalainen, joka laskee rahat pöytään tänään, ei vaan se, joka on hyväksynyt kaikki pelisäännöt ja pitää niistä kiinni. Hyvät naiset ja herrat, toisekseen haluaisin vahvistaa komissiota, koska nyt meillä on pitkän aikavälin suunnitelma pöydällä ja se menee oikeaan suuntaan. Me pidämme kiinni tästä kolmesta prosentista ja sen vuoksi me tarvitsemme vahvaa komissiota, joka jatkossa voi valvoa tätä kolmea prosenttia. Ja tällä hetkellä euroalue ei ole kyennyt tätä valvomaan ja pidämään kiinni tästä kolmesta prosentista. Sen vuoksi toivomme vahvaa komissiota, joka jatkossa kykenee valvomaan kriteereiden noudattamista. Sen lisäksi, hyvät naiset herrat, meidän pitää puhua positiivisesti eurosta. Ei meillä ole mikään valuuttakriisi, vaan meillä on talouskriisi. Ja ihmiset eivät ymmärrä sitä, että e, euro on suuri voitto, jos ei neuvostokaan sitä tuo esiin. Ja ihmiset eivät silloin tiedä sitä sen vuoksi kyllä vahvalle valuutalle. Grazie. Kiitokset ja, ja sitten kollega Lainen, puolitoista minuuttia. Ja, liebe Kollegen, Kollegen, die... Parhaat kollegat, Kreikan kriisi on ajankohtainen ongelma, mutta kasvukriisi ja ympäristökriisit ovat pitkäaikaisia ongelmia. Molempiin ongelmiin täytyy tarttua ponnekkaasti neuvoston päätöksillä. EU 2020 strategiassa aivan oikein todetaan, että kasvun on oltava älykästä, kestävää ja integroivaa. Mutta kun katson neuvoston johtopäätöksiä, niin kenttää paljon kapeampi. Ja tässä keskitytään klassiseen kasvustrategiaan, joka meitä ei pitkälle vienyt ja joka siis epäonnistui. Kasvu ei voi olla älykästä, jos se ei ole kestävää, eikä se ole kestävää, jos ei se ole integratiivista. Joten nyt tulisi huolehtia siitä, että tämä kolmio säilytetään näin todella täytyisi toimia ja minä olen hyvin tyytyväinen siihen, että säästäminen ja luonnonvarojen säästäminen ja energian säästäminen tulevat EUn varsinaisiksi lippulaivoiksi. Tämä todella auttaa meitä säästämään kustannuksia ja myös riippuvaisuutta muista, ja näin voimme ratkaista koko joukon ongelmia. Odotan komissiolta aikataulua vuoden 2010 aikana, sillä tämähän on kahtalainen tehtävä Euroopan unioni itse, mutta myös sen jäsenvaltiot ovat tässä mukana. Ja tässä on aika paljon äh, hyvin pehmeää äh, muotoilua ja epäselvää. Meidän täytyy säästää 20 prosenttia energiaa tästä tehokkuusvaatimuksesta täytyy tehdä sitova niin, että myös teollisuus voi tehdä vaadittavat investoinnit tätä silmällä pitäen. Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa herra Mauro, puolitoista minuuttia. Kiitos, puhemies. Jos minä joutuisin kysymään itseltäni sitä, mitä moni italialainen kysyy baareissa ja kahviloissa, no minä kysyisin, mitä hyötyä Euroopan unionista on, vastaisin saman tien, että jotta voimme auttaa Kreikkaa sitä hyötyä. Eikä tämä ole mitenkään järjetöntä, sillä Euroopan rakentamisen DNAssa, meidän poliittisen hankkeemme DNAssa, sieltä löytyy solidaarisuus, yhteisvastuu. Ja siksi minua yllättää se, että ne, jotka sanovat haluansa torjua rahoitusspekulaatiota ja haluavat sen sijaan tuoda poliittista spekulaatiota, sillä miten voidaan ajatella, että tämä taistelu nyt onnistuisi rouva Merkeliä vastaan? Ja miten voidaan ajatella, että yhteisvastuu Kreikan suuntaan tarkoittaisi sitä, että pitäisi käydä toisen jäsenvaltion kimppuun. Ja tämä siitä syystä, että sieltä muistutetaan, että yhteisvastuupolitiikan rinnalla tarvitaan vastuupolitiikkaa. Tämä kysymys on jo otettu monen kertaan esille yhteen ääneen. Olemme puhuneet silloin sitä mieltä, että tarvitaan toisaalta yhteisvastuusta ja toisaalta vastuunkantoa, sillä tämä mahdollistaa eurooppalaisen rakentamishankkeen. Se, mikä meitä yhdistää, on tarkempaa kuin se, mikä erottaa. Siksi meidän pitää pyytää että komissio olisi nyt jo paljon kunnianhimoisempi, että pyydettäisiin lisää kurinalaisuutta jäsenvaltiolta ja myös solidaisuutta pitkällä aikavälillä. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavaksi Kofferati puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puhemies. Kreikan kriisi on objektiivisesti tarkasteltuna Euroopan tämänhetkisistä kriiseistä suurin. Ja se syntyi luonnollisesti siksi, että julkisia rahoja ei hallinnoitu oikealla tavalla, mutta ei voida hyväksyä sitä, miten myöhään Euroopan toimielimet nyt ovat lähteneet liikkeelle ja pyrkivät huolehtimaan tästä yhteen jäsenvaltion kohdistuneesta vakavasta kriisistä. Tämä on mennyt jo hyvin pitkälle ja spekulaatiot ovat olleet aika merkittäviä. Me emme saisi unohtaa sitä, että tämä on ensimmäinen suuri ongelma, joka meidän on yhdessä ratkaistava Lissabonin sopimuksen voimaan astumisen jälkeen. Kreikan hallitus on joutunut tekemään hyvin vaikeita päätöksiä, joista kansalaiset eivät ole pitäneet, ja suhteet ovat yhä jännittyneemmät, jännittyneemmät. Myös he tarvitsevat tiettyjä takeita, ja tämähän on Euroopan unionin yhteisen solidaarisuuden perusta. On tärkeää, että asiaan puututaan, mutta ilman spekulaatioita. Tämän halusin sanoa herra Maurolle. Aivan epäilemättä eh, Saksa on yksi niistä maista, eh, jotka ovat hyötyneet euron käyttöönotosta kaikkein eniten ja myös korkotasosta. Meidän on autettava Kreikkaa heti eh, Euroopan edun nimissä. Kiitoksia ja sitten Marinesku puolitoista minuuttia. Mulțumesc, doamna președintă. Consiliul Uniunii Europene a primit cu entuziasm. Euroopan unionin neuvosto on sulla mielenkiinnolla saanut komission tiedonan, joka koskee Eurooppaa 2020. Tätä strategiaa, tämä asiakirja on hyvin tarpeellinen, siksi meidän pitää lukea se hyvin tarkkaavaisesti. Minusta täältä puuttuu kuitenkin rahoituksellinen selvyys. Me tarvitsemme lisää tietoa siitä, miten budjettivaran tarkoitus käyttää. Minusta budjettia ei voida muodostaa ennen kuin YMP uudistetaan ja ennen kuin kohesiopolitiikkaa uudistetaan. Yksi ongelmista kehityksessä ja Euroopan vakaudessa liittyy infrastruktuuriongelmiin, eli energia- ja kuljetusongelmat meillä on edessämme Tätä ei löydy täältä asiakirjasta ollenkaan. Näiden infrastruktuurin harmonisointi naapurimaiden kanssa ovat hyvin tärkeä osa kestävää kasvua ja työllisyyden aikaansaamista. Tämä voi antaa Euroopan unille sitä turvallisuutta, mitä niin paljon tarvitaan kuljetuksiin ja energiaasioihin. Ja siksi esittäisin pyynnön neuvostolle, että se pyytäisi komissiota ottamaan mukaan nämä avainalat 2020 strategian Tämä on kansalaisten intressien mukaista. Kiitos. Grazie la parola Kiitokset. Sitten kollega Podimaata kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. helmikuussa se tuki, mitä Kreikalle annettiin, meni oikeastaan hukkaan sen vuoksi, että Euroopan unioni ei sitten puolestaan kyennyt olemaan yksimielinen. Se, mitä nyt täytyy tapahtua, nyt on tehtävä jotain, on luotava turvallisuutta. Jokainen tietää nyt, että Kreikan hallitus on ryhtynyt erittäin tiukkoihin toimenpiteisiin. Suurin osa näistä toimista on toimeenpantu. Ja tämä vaatii Kreikan kansalta suuria uhrauksia. Meillä on hyvin korkea korkotaso tällä hetkellä sen vuoksi, että markkinoilla on spekuloijia ja he tekevät rahaa siitä tosiasiasta, että maa on lähes vararikossa. Ja nämä spekulantit ovat oikeastaan nyt luoneet nämä olosuhteet. Ja se, mikä tänään tapahtuu Kreikassa, voi huomenna tapahtua toisessa jäsenvaltiossa. Ja toivon mukaan neuvosto tekee nyt lopultakin jotakin ja että saadaan aikaan sovelias mekanismi, jonka avulla voidaan puskuroida eh, kansallisvaltiota euroalueella komission puheenjohtaja puhui vastuusta ja solidaarisuudesta. Hän oli oikeassa. Molemmat asiat ovat välttämättömiä, koska tässähän euroalueella me olemme yhtä perhettä. Mutta en teidän älkää ollenkaan epäilkö sitä, etteikö Kreikka kantaisi vastuutansa, mutta Kreikka kykenee hoitamaan tämän vaikean vaiheen vain yhteistyössä muiden kanssa. Yksin se ei pärjää. Puolitoista vuotta sitten maailman talous oli romahtamisen partaalla ja nyt sitten tuli Kreikan vuoro. Nyt on aika olla solidaarinen. Tämä kulkee eh, käsi kädessä euron kanssa. Grazie. La parola all'onorevole. Kiitos. Sitten Schwab, puolitoista minuuttia. Rouva puhemies, hyvät kollegat, No niin, Kreikasta tässä nyt on puhuttu jo hyvin paljon, mutta minä voisinkin nyt sitten katsoa hiukan tulevaisuuteen, e, ajatella Eurooppa 2020 strategiaa. Komissiohan on äh, näin esittänyt hyvin tärkeän asiakirjan, joka antaa suuntaviivoja sille, minkälaista tulevaisuutta Euroopalle halutaan. Hyvät kollegat, yhteiset tavoitteet, joita EU 2020 strategiassa lyödään lukkoon, täytyy kaikki myös toteuttaa. Tämä on ollut yksi Lissabonin strategian suurimmista ongelmista ja tätä ongelmaa meidän täytyy katsoa. Jos kaikki jäsenvaltiot todella pitävät kiinni näistä tavoitteista, niihin voidaan myös päästä. Mutta tämä ei onnistu, jos neuvosto näkee itsensä tällaisena hallintoa tahona, joka hoitaa näitä asioita sitten viime minuutilla, kun pakko on. Ei, vaan neuvoston on nyt todella toteutettava johtajuutta. Ja hyvät kollegat, tämä onnistuu vain siinä tapauksessa, että Eurooppa 2020 strategiaan nivotaan olennaiseksi osaksi solidaarisuus. Luonnollisesti jäsenvaltioilla on oma vastuunsa kaikilla niillä aloilla, joista ne vastuussa ovat, muun muassa työmarkkinoiden uudistuspyrkimykset ja kansalliset budjettipolitiikat, mutta tämä tarkoittaa myös sitä, että muita jäsenvaltioita on autettava, jos ne joutuvat syyttömästi ongelmiin. Ja tähän päästään vain, jos poliittinen johto on myös komission käsissä ja meidän on vältettävä ehdottomasti se, miten kävi Lissabonin strategian suhteen. Tämä on toistettu hyvin usein, mutta yhteistyö Ähm, joka leimasi Lissabonin strategiaa, ei toiminut. Me tarvitsemme selkeämpiä sanoja ja parlamentti tukee komissiota näissä pyrkimyksissä aivan varmasti. Kiitos. Eh, onorevole Pukakis, vuole intervenire? Pukakis, haluatko sanoa jotain? Per la blue card? Sinisellä kortilla. Scusate, allora la parola... A... Anteeksi. Annan puheenvuoron sitten kollega Lopes eh, Aguiarille. Gracias, señora presidenta. Kiitos, rouva puhemies. Kaikki olemme tietoisia siitä, että 500 miljoonaa kansalaista seuraavat hyvin tarkkaavasti, normaalia tarkkaavaisemmin tätä Eurooppa-neuvostoa, joka pidetään – ensi viikolla. Tämä siitä syystä, että se pystyy nyt antamaan viestin siitä, että on sitouduttu kriisistä pääsemiseen. Ja tätähän toivat ne, jotka eniten kriisistä kärsivät. Ja kriisistä poistumisen pitää heijastua tästä 2020 strategiasta. Siinä pitää muuttaa täysin kasvumallia ja taloudellista sosiaalista ympäristön lähestymistapaa sosiaalista näkökulmasta on panostettava työntekijöihin, ajateltava sosiaalimallia täällä Euroopassa ja korostaa erityisesti tasa-arvoa. Ja siksi haluaisin tässä asiakirjan yhteydessä, jossa voitaisiin paljon parantaa tasa-arvoa osiota ja sitten korostaa sitä, että Eurooppa haluaa olla etu asemassa ilmastonmuutosseikoissa Kööpenhaminan konferenssissa ja erityisesti tästä jää nyt sellainen huono maku suuhun Kööpenhaminan konferenssin jälkeen. Mutta kaikkein olisinta on se, että neuvoston kokouksessa pitää todellakin panostaa eurooppalaisesti siihen, että on veropolitiikkaa, budjettipolitiikkaa, talouspolitiikkaa, sellaista, joka on talous- ja rahaunionin arvoista, eli Kreikalle menevä viesti ei mene vain Kreikalle, vaan Euroopalle eurooppalaisen. Nyt ei pidä pelastaa Kreikkaa, vaan pitää eurooppalaisella tasolla kertoa, että todella panostetaan tähän talous- ja rahaliittoon. Eli kyse ei ole Kreikasta, vaan meistä kaikista uusien toimintojen täytäntöpano on hidastunut, mutta ei saa kuitenkaan jäädä nyt jälkeen, koska eurooppalaiset odottavat paljon seuraalta neuvostolta. Kiitos. Iniziamo il catch di AI eh, dando la parola per... Ja sitten catch the AI-menettely. Jokainen puhuja saa yhden minuutin. Eh, aloitamme Kasterista. Edustaja Kaster. Se l'onorevole Kastler Kastler ei ole paikalla, joten seuraavaksi edustaja Luan. Bene. Allora diamo la... Sitten seuraavaksi Kumastakos. Kiitos rouva puhemies. Kyllä, totta on minun maani Kreikka ja sen talous eivät ole kehittyneet ajan myötä niin kuin olisi pitänyt. Ja nyt Kreikka todella kantaa vastuunsa mutta älkäämme kuvitelko nyt vääriä, eihän Kreikka suinkaan ole ainut maa, jolla on vakavia ongelmia Euroopan unionissa eikä Kreikka suinkaan ollut ainoa, joka on näitä myrkyllisiä papereita käyttänyt, eikä Kreikka varmastikaan ole näiden spekuloijien ainoa kohde. Kyseessä on eurooppalainen ongelma ja Euroopan unionin on annettava koordinoitu poliittinen vastaus ja tarvitaan myös solidaarisuutta. Kriisi on aina uudistuksen äiti ja muutoksen äiti. Ja nyt tämä muutos voidaan saada aikaan. Älkäämme nyt tuijottako yksinomaan Kreikkaa, vaan katsotaan nyt laajemmalti. Tämä on tärkeää myös neuvoston huippukokouksen muista. Kiitos. Grazie, la paro- Kiitos. Tabacci, yksi minuutti. Tisztelt elnök asszony, felhívom a bizottság és a tanács figyelmét, hogy az... Kiitos. Haluaisin kiinnittää huomiotanne siihen, että Euro 2020 projektissa on kaikenlaisia tavoitteita, mutta meidän ei tulisi unohtaa sitä, että meillä on jo olemassa hyviä ja toimivia politiikkoja, kuten esimerkiksi yhteinen maatalouspolitiikka. Tiedän, että me tarvitsemme uudistuksia, mutta kuitenkin uskon, että näiden kautta me kykenemme saavuttamaan 2020 strategian tavoitteet kaksi tärkeintä unionin politiikkaa on oikeastaan jätetty hieman varjoon. Ja siksi meidän täytyisi nyt uudelleen muotoilla asioita, varsinkin jos me puhumme sisämarkkinoiden oikeudellisesta harmonisoinnista ja sitten äh, energiasta ja energiasaatavuudesta, varmuudesta – Nämä ovat asioita, jotka ovat tärkeitä ja niihin tulee myös käyttää tarpeeksi varoja. Meidän täytyy saada aikaan kunnollinen keskustelu. Meidän täytyy myös kiinnittää huomiota kohesiopolitiikkaan ja huomioida myös aluepoliittinen ulottuvuus. Kiitoksi sitten kollega Teurer. Frau Präsidentin, liebe Puhemies, hyvät kollegat keskustelut eurosta ja Kreikasta ovat vallinneet viime päivinä mutta älkää olko huolissanne siitä, että tällä hetkellä 40 prosenttia eurooppalaisista sanoo, että euron käyttöönotto oli virhe. Tämä on itse asiassa aika huolestuttavaa sen vuoksi, että eh, eihän tässä nyt kuitenkaan ole kysymys vain yksisuuntaisesta tiestä. Ja minä olen sitä mieltä, että se lupaus, jonka me olemme antaneet eh, luopuessamme kansallista valuutoista, nimittäin että euro on yhtä vakaa, niin tätä lupausta meidän tulee nyt noudattaa ja pitää sitä kiinni. Olen täysin vakuuttunut siitä, että me tarvitsemme Euroopassa keskustelua sosiaalisesta markkinataloudesta. Meidän ei tule puhua siitä, millä tavalla me teemme Saksasta vähemmän kilpailukykyisen, ei, vaan meidän tulisi puhua siitä, miten me voimme tehdä koko Euroopan kilpailukykyisemmäksi maailman silmissä. Sen vuoksi meidän on keskusteltava sosiaalisesta markkinataloudesta Euroopassa. Kiitos. Kiitokset. Sitten kollega Lunacek, yksi minuutti. Danke, Frau Kiitos, puhemies. Olen kaikkien niiden kanssa samaa mieltä, jotka puhuvat vahvempaa integraatiota talouspolitiikkaan Euroopassa. Se on se, mitä me tarvitsemme. Toivon, että tästä ei puhuta ainoastaan euroalueen huippukokouksessa, vaan myös tavallisessa huippukokouksessa. Kollega tuo, tuolla toi juuri esiin, miten ihmiset suhtautuvat negatiivisesti euroon. No, valuuttaunionin synnyssä oli tietty virhe, oli se, että kun saatiin yhteinen valuutta, niin samanaikaisesti ei tehty talouspolitiikasta yhteistä. Tämä oli suuri virhe ja se meidän on tunnustettava. Ja nyt täytyy miettiä, mitä tehdä. Myös tällainen solidarisuusrahaston perustaminen myös Kreikalle on järjen ääni ja se on välttämätöntä. Ja meidän täytyy helpottaa Kreikan tilannetta. Mutta minusta kuitenkin se, mikä on tullut liian vähän esiin, on se, että Kreikan täytyy itse tehdä myös jotain. Yksi asia olisi esimerkiksi leikata äh, armeijan budjettia. Se, että EU-maassa yli 4 prosenttia BKTstä menee sotilaallisissa menoihin, äh, varustautuu erilaisilla sotatuotteilla Ranskasta ja Saksasta. Sitä Kreikka ei tarvitse, sitä Eurooppa ei tarvitse ja siitä voidaan säästää. Kiitokset. Sitten kollega Bafton. Uh, thank you, Kiitos, puhemies. Minä haluaisin sanoa seuraavaa. Ei tätä nyt mitenkään pysty peittämään, että täällä tänään kaikki ovat puhuneet Kreikasta, lähes kaikki, mutta niin kuten Barroso sanoi, se ei ole edes kaksipäiväisen Euroopan neuvoston asialistalla. Tämä on ihan uskomatonta. Koko maailma seuraa päivittäin sitä, mitä täällä tapahtuu. Ja tässä nyt taas kerran käy niin, että te pyritte peittelemään sitä, että tämä hanke ei toimi. Tämä hanke on epäonnistumassa nopeasti. On jo havaittu, että Saksassa kansat sanovat, että tähän ei ole tyytyväisiä. Mutta eikö Kreikan kansan pitäisi itse tästä sanoa jotain? Ehkä heidän pitäisi pitää kansanäänestys siitä, haluavatko he olla mukana eurossa. Tämä on heidän asiansa. Minusta ihan uskonto, miten täällä moni sanoo. Tässä jäsenvaltiot haluavat tietysti pitää huolta itsestään. Kreikka on nyt ongelma, sitten täältä ongelma menee Kreikasta Espanjaan, Portugalia ja niin poispäin tästä vuoristorata lähtevän liikkeelle. Eli älkää unohtako mitä sanon nyt, tämä ongelma on täällä jäädäkseen. Kiitos. Kiitos. Sitten kollega Brons, yksi minuutti. Thank you, Madam President. The... Kiitos puhemies. Kreikan ongelmat ja euroalue, niitä ei pitäisi pitää poikkeuksena. Yhtenäismarkkina näin, yhtenäisvaluutta näin suurelle talousalueelle on ihan itsestään selvästi ongelma. Neuvoston pitäisi myös katsoa valtioiden taloutta. Kun talous heikkenee, niin silloinhan äh, kun se nousee, niin silloin myös äh, valuutan arvo nousee ja kun alue joutuu Äh, talousongelmiin, niin silloin valuutta devalvoidaan. Ja jos äh, Kreikka äh, olisi devalvoinut, tilanne ei olisi ongelma. Euro ei ole ratkaisu talousongelmiin, vaan se on nimenomaan se ongelma. Kreikan, jos Kreikka nyt eroaisi eurosta, niin se huomaisi, että sen oma valuutta vähentäisi sen ulkomaan velkoja, eli Kreikka on nimenomaan euron vankina. Ja juttu on sillä tavalla, että kun siihen on kerran liittynyt, niin siinä pysyy vankina loppuun asti. Grazie. Eh, la... Kiitokset. Sitten Vlasikova, yksi minuutti. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pán Kiitoksia, rouva puhemies, arvoisa ministeri arvoisa komission varapuheenjohtaja paljon täällä on jo sanottu, mutta minun henkilökohtainen kantani on seuraava. Tämä Kreikan tapaus, jota nyt on kuukausia jo pyritty ratkaisemaan, ei suinkaan ole mikään poikkeus vakaussopimuksen kunnioittaminen tai kunnioitta, jät, ottamatta jättäminen vaatii nyt aivan uutta lähestymistapaa. Joko pidämme tiukasti kiinni siitä, että mitä sopimuksen kirjain, kirjain sanoo, sitä on kunnioitettava, tai me ymmärrämme, että myös vakaussopimusta täytyy voida muuttaa, ja nämä muutokset tulee valmistella niin, että kasvu ja vakaus säilyvät paitsi euroalueella myös muissa EU-jäsenvaltioissa, jotka valmistautuvat eurojäsenyyteen ilman, että tarvitaan dramaattisia määriä rakennerahastorahoja. Kiitos. Grazie. La parola all'onorevole Odi per un minuto. Sitten Odi, yksi minuutti. Merci. Kiitos, rouva puhemies. Yksi kommentti ja kolme ehdotusta. Ensinnäkin en ymmärrä, miksi puheenjohtaja Van Rompuy ei tule näin tärkeään istuntoon. Meillä pitäisi olla neuvoston edustaja täällä paikalla. Ja sitten kolme ehdotusta Kreikan suunnitelmaan keskipitkällä aikavälillä voidaan yhtyä siihen, mitä Koon Bendit ehdotti ja johon äsken viitattiin. Jos voidaan tehdä sopimus Kreikan kanssa siitä, että Kyproksen ongelma ratkaistaisiin, niin kahdessa BKT-asiassa Kreikka saisi näin apua. Ja sitten toisaalta rahoitusseikkoja, miksei anneta taloudellisia sitoumuksia sillä tavoin, että antaisiin takeita ja näin voitaisiin alentaa korkotasoa. Ja sitten on sanottu, että tilinpinto on vääristynyt, no ei tämä ole ainoa maa, jossa on erheitä. Ja siksi olisi hyvä, jos meillä olisi sellainen tilinpito, joka olisi kaikkialla koherenttia ja samanlaista ja sääntöä noudattavaa kaikissa jäsenvaltioissa. Grazie. Eh, mi dispiace, abbiamo... Kiitokset. Täällä on vielä kymmenen henkilöä, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa Catch the Eye-menettelyssä, mutta emme voi niitä enää ottaa. Meidän täytyy nyt keskeyttää ja antaa puheenvuoro komission jäsenelle ja annan puheenvuoron komission jäsen Sefcovicille. Thank you very much, Madam President. First, let me tell you how impressed I was by the clear Hyvät naiset ja herrat, kiitokset tästä hyvin selkeästä solidaarisuuden osoituksesta ja vastuun ottamisesta. Tämä on nimenomaan se, mitä me tarvitsemme tällä hetkellä. Onhan hyvin selvää, että eurooppalainen ongelma vaatii eurooppalaisen ratkaisun. Välillä tuntuu siltä, että me emme ole ottaneet oppia siitä, mitä on tapahtunut ja siitä, että minkälaisia seuraamuksia voi te- tekosistamme olla, ellei me noudata sääntöjä. Jos me yritämme nyt löytää jotain ratkaisuja, se on tehtävä yhdessä. Me emme ole ainoastaan maita, vaan me olemme eurooppalainen perhe, ja kun jollain perheenjäsenellä on ongelmia, muut pelaat tulevat apuun. Siksi komissio haluaisi ehdottaa välinettä koordinoiduksi tueksi Kreikalle, ja se on täysin yhteensopiva Euroopan lainsäädännön kanssa. Olen vakuuttunut siitä, että tämä on mahdollista. Haluaisin kiittää teitä kaikkia tästä tuesta, mitä tulee EU 2020 strategialle. En eh, voi eh, en sen enempää kertoa, mitä, tai painottaa sitä, mitä ihmiset haluavat, että me toimimme johtajina, parannamme toimiamme ja millä tavalla heitä johdetaan kriisin jälkeen. Ja meidän tulee asettaa hyvin vahvoja keskipitkän ajan eh, tavoitteita ja myös huomioida kumppanimme, jotka tekevät näin Kiina ja Intia ja USA. Nyt on tullut aika tehdä päätöksiä kuuntelin hyvin tarkkaan näitä kehotuksia parempaan hallintoon. Kuuntelin myös sitä, että vaadittiin parempaa taloudellista valvontaa, että meidän on tehtävä työmme paremmin. Tämä on nimenomaan se, mistä me tulemme tekemään ehdotuksia hyvin pian. Haluaisin kiittää teitä kaikkia, jotka tuitte komissiota siinä, että me tarvitsemme selkeät ja konkreettiset tavoitteet huomisessa neuvoston kokouksessa. Minusta on erittäin tärkeää, että meillä on keskipitkän aikavälin tavoitteet, mutta että meillä on selkeät indikaattorit siitä, mihin me olemme menossa, mitkä ovat meidän tavoitteemme. Ja siksi komissio vaatii, että neuvosto hyväksyy nämä tällaiset konkreettiset tavoitteet huomisessa ja ylihuomisessa kokouksessaan. Me tarvitsemme parempaa työllisyyttä, me tarvitsemme parempaa sukupuolten välistä tasa-arvoa, parempaa koulutuspolitiikkaa ja meidän on investoitava selkeästi enemmän tutkimukseen ja kehitykseen ja tietenkin meidän on taisteltava köyhyyttä vastaan. Siksi komissio pitää kiinni solidaarisuudesta, vastuusta ja siitä, että on konkreettinen strategia Euroopalle ja Euroopan kansalaisille. Haluaisin tuoda esiin toiveeni siitä, että tämä positiivinen ilmapiiri oli niin tukeva, se tuki nimenomaan tätä solidaarisuutta. Toivon, että tämä on läsnä myös huomenna meidän päämiestemme kokouksessa. Kiitos. Grazie, Kiitokset komission jäsen. Ja nyt sitten puheenvuoro neuvoston edistäjälle minister Lopes Garrido. Kiitos, rouva puhemies. Tämä oli todella tärkeä keskustelu. Keskustelu aiheesta, joka tällä hetkellä on Euroopan mielenkiinnon keskiössä, nimittäin Kreikan tilanne, mutta ylipäätään taloustilanne koko Euroopan unionissa ja herra Odi Kyllähän neuvosto täällä on paikalla. Te vaaditte neuvoston läsnäoloa. Minä olen täällä neuvoston edustajana paikalla. Ja neuvoston puheenjohtajavaltio katsoo, että no tämä Kreikan keskustelu nyt oli tässä keskustelussa eniten pinnalla, mutta puheenjohtajavaltiolla on tästä erittäin selkeä käsitys. Eurooppa on talouspolitiikat on integroitu Euroopassa ja Eurooppa perustuu solidaarisuuteen ja Euroopan, Eurooppa on hyvin sosiaalinen. Ja kolmanneksi Eurooppa on vakautta, taloudellista ja, raho- ja valuutavakautta. Nämä kolme asiaa äh, liittyvät äh, hyvin läheisesti myös Kreikan kysymykseen ja nämä kolme tapaa nähdä Eurooppa otetaan huomioon ja vahvistetaan vielä uudelleen neuvoston kokouksessahan näin oli 11. helmikuuta epävirallisessa huippukokouksessa. Tämä oli julkilausuma, joka koski Kreikan ongelmaa. Puhuttiin ehdottomasta poliittisesta sitoutumisesta euroalueen vakauteen ja puhuttiin solidaarisuudesta. Tämä vakaus meidän on, sitä meidän on puolustettava ja tämä huippukokous tulee vahvistamaan nämä samat vaatimukset kuin helmikuussa ylimääräisessä tai epävirallisessa kokouksessa tehtiin. Me olemme kuulleet hyvin voimakkaan viestin Euroopan, Euroopan talouden ja Euroopan yhtenäis- yhteisvaluutan puolesta ja solidaarisuuden puolesta, koska tätä myös kansalaiset meiltä odottavat ja vaativat. Jotkut euroskeptikot haluavat epäonnistumista, mutta tätä epäonnistumista ette tule näkemään. Voitte olla aivan varmoja, että tämä huippukokous tulee vahvistamaan poliittisen sitoumuksensa solidaarisuuteen koko Euroopan unionissa ja euroalueella. Tämän lisäksi tullaan katsomaan kauemmas, tullaan katsomaan äh, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, miten koordinoidusti voidaan päästä tästä kriisistä, ottaen huomioon se, että äh, Täällä on puhuttu muun muassa äh, verokannustimista, mutta tarvitaan talouden uutta tuulta myös pitkällä aikavälillä. Puhutaan kohesiosta, tarvitaan alueellista ja sosiaalista kohesiota ja tarvitaan aivan uutta valvontaa, joka on aivan erilaista kuin Lissabonin strategiassa. Muutoksia tulee tähän aivan varmasti. Näitähän kysymyksiä ei Lissabonin strategiassa ollut. Ähm, Lissabonin strategiassa puhuttiin koordinoinnista ja komission rooli on nyt äh, tässä valvonnassa ja seurannassa äärimmäisen tärkeää, kun monitoroidaan ja valvotaan äh, sitä, onko mm, sitoumukset toteutettu ja onko niitä kunnioitettu. Lissabonin strategiassahan näin ei ollut, eli kyllä me olemme edistyneet hyvin huomattavalla tavalla. Ja lopuksi, rouva puhemies, viittaisin äh, Garcia Margallo, Kalle, joka kritisoi suoraan tätä Espanjan kautta ja puheenjohtajavaltion toimintaa. Garcia Margaiolle toteaisin, että puheenjohtajavaltio ja koko neuvosto tekevät hyvin koordinoidusti yhteisömenetelmää – kunnioittaen yhteistyötä Van Rompan kanssa, komission kanssa ja myös Euroopan parlamentin kanssa. Tämä yhteistyö on erittäin tiivistä, tiivistä jotta päästään yhteisiin tavoitteisiin. Te viittasitte erityisesti talouskysymyksiin. Minä haluaisin kysyä teiltä, että kun ajatellaan esimerkiksi neuvoston tekemiä päätöksiä tästä poliittisesta sitoutumisesta Eurooppaan ja euron äh, vakauteen, niin eikö tämä ole teidän mielestänne juuri eurooppalaista johtamista? Te vaaditte eurooppalaista johtamista, Euroopan johtamista, mutta me tulemme nyt juuri viikonloppuna tai loppuviikosta keskustelemaan EU 2020 strategiasta ja tämä nyt on erityisesti Euroopan johtamista. Tulemme puhumaan hallinnosta, joka on äärimmäisen tärkeä kysymys. Eikö tämä teidän mielestänne ole eurooppalaista johtamista? Me olemme koko ajan avoimia neuvottelemaan Euroopan parlamentin kanssa myös esimerkiksi tästä rahoitusvalvonnasta ja aivan, aivan varmasti voidaan saada aikaan neuvoston ja muiden toimielinten eli parlamentin välillä sopimus. Ja me haluamme direktiivin vielä Espanjan puheenjohtajakaudella läpi mahdollisimman suuren enemmistön tuella te väititte aivan päinvastaista. Kyllä me johdamme Euroopan unionia ja me teemme läheistä yhteistyötä komission kanssa liittyen myös talouspolitiikan koordinaation 136 artiklan, Lissabonin sopimuksen artiklan suhteen. Ja me johdamme Euroopan unionia niin, että me pääsisimme tästä velkaantumisesta, velkaantumisesta eh, jota on tarvittu, koska meillä on tiettyjä sosiaalisia asioita, joista meidän on huolehdittava mm, esimerkiksi nyt tämän kriisin aikoina. Ja me pyrimme nyt pääsemään siihen tilanteeseen, johon myös Lissabonin sopimuksen kautta pyritään. Neuvosto huippukokouksessa nyt loppuviikosta tulee ilmaisemaan vielä kerran solidaarisuutensa Kreikan ja Kreikan hallituksen suhteen. Kiitos. Grazie ministro. E no, onore... Kiitokset eh, herra ministerille. Ikävä kyllä, te ette voi käyttää sinistä korttia nyt, koska se on ainoastaan, jota voi käyttää, kun muut jäsenet puhuvat. Ministerin puheenvuoron myötä olemme päättäneet tämän keskustelun.